Kolleginnen und Kollegen, bitte, please take your seats. We will start with the votes. We are late. Six minutes delay. Vamos a votar, porque ya tenemos seis minutos de retraso. Señores... Kiitoksia. Haluan vielä viitata tämän äh, aamupäivän kokouksen huomioihin. Se ihan oikein totesitte, että meidän lainsäädännön tehtävämme äh, ei ole äh, yhden tekevää, mutta se ei ole meppien syy ja mikrofoni meni pois päältä. So, das ist aber nicht unbedingt... Se ei ole siis välttämättä meidän edustajien vika, vaan komission ö, työn ö, syytä, että tämä on, tätä on aikaistettu, mutta Voimme kuitenkin tietysti keskustella tietyistä teemoista, mutta pyytäisin teitä muuttamaan tätä, eli estäkää se, että että pystymme käsittelemään toisessa käsittelyssä vielä asiaa käsittelemään, siinä pystymme intensiivisemmin käsittelemään asioita kuin sitä, että näin epädemokraattisesti ensimmäisessä käsittelyssä sovitaan asioista. Ich kann nur sagen, ein first oder das normale parlamentarische Verfahren macht die Sichtbarkeit des Ausschusses in der Öffentlichkeit wesentlich deutlicher als ein first reading agreement. Bien. Quisiera decir que con el acuerdo en primera lectura hubiéramos tenido pues quizá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 toinen viidettä hänet on tarkoitus valita. Ja minä toivotan kollegalle uuteen työhönsä paljon voimia. Me elämme vaikeita aikoja. Und es war ein Vergnügen, alle unter vier Augen gesagt, zusammenzuarbeiten. Auch persönlich haben wir immer. Meillä on ollut aina hyvin hyvä yhteistyö ja rohkenempa nyt sitten sanoa unkariksi jotain. Se tarkoittaa paljon onnea, herra puheenjohtaja, uuteen toimeenne. Ja nyt annan teille vielä puheenvuoron. Olkaapa hyvä. Danke schön, president. <laughs> Minäkin haluaisin sanoa danke schön saksaksi puheenjohtaja. Ja Ah, muutama kiitoksen sana. Haluaisin kiittää kaikkia jäseniä tässä valiokunnassa. Kiitokset Joolainenille entiselle puheenjohtajalle hyvästä yhteistyöstä. Minä olin 19 vuotta maani sisäpolitiikassa mukana 1990 ja 1999 olin myös parlamentissa ja sitten kolme vuotta olin myös tämän valiokunnan jäsen. Olen saanut kovasti kokemusta. Uskon, että nämä kolme vuotta ovat olleet hyvin äh, rikastuttava kokemus ja olen pystynyt äh, tutustumaan uusiin alueisiin, joita en tuntenut ennen. Minä olen juristi ja äh, erityisesti vastaan perustuslakikysymyksistä. Olen vastannut niistä Unkarissa ja uskon, että nämä kysymykset, joita täällä tässä valiokunnassa on käsitelty, niin ö, ovat ö, käsitelleet koko kirja asioita terveydestä elintarviketurvallisuuteen, ympäristön suojeluun. Täällä on siis käsitelty monia asioita ja tämä on ollut hyvin laaja kirjo asioita. Olen saanut kovasti uusia kokemuksia. Voin sanoa ilolla nyt, että kun olen saanut esimerkiksi Seveso kolmosesta toimia esittelijänä, niin saimme tuon asian käsiteltyä mm, ensimmäisessä käsittelyssä menestyksekkäästi ja tein hyvää yhteistyötä varjoesittelijän kanssa ja kiitokset myös tuesta ja hyvistä neuvoista, joita olen saanut viimeisen kolmen vuoden aikana. Varmasti voin ottaa tukenne myöskin jatkossa. Uskon, että Riossa tulen teistä tapaamaan monia mukavia kollegoita, koska minä tulen sitten siellä kokouksessa edustamaan Unkaria. Eli varmasti Tulen tapaamaan siellä sitten uusia ja vanhoja kollegoita. Kiitoksia, että sain jättää jääväiset ja sallikaa, että nyt en enää osallistu tähän kokoukseen, kun minulla on täällä parlamentissa viime viikkona, viimeisen viikkona aika paljon hommia. Kiitoksia. Yksi kollega pyytää vielä puheenvuoro. Ihan Sebad, hän on EPPn koordinaattori. Olepa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. En nyt halua puhua kovin pitkään, mutta kai tämä on kuitenkin tilaisuus se, että sanotaan muutama sana Peter Liisen nimissä. Haluan kiittää Janno Saideria oikein sydämellisesti hänen erinomaisesta työstään. Olen antanut myös pari haastattelua Janos Aadarin työstä Euroopan parlamentissa ja minulta on aina kysytty, kahta asiaa. Ensinnäkin, miksi Jano Schader oli ympäristövaliokunnassa ja toiseksi, pystyykö hän antamaan vastusta Orbanille. Ensimmäiseksi sanoin, että hän on, todella, hän on tosiaan juristi, to, tosin koulutukseltaan, mutta kyllä Euroopassa, jos jotain halutaan viedä eteenpäin, niin silloin täytyy lainsäädännöllisen valiokunnan kanssa työskennellä ja ympäristövaliokunnassa on eniten näitä lainsäädännöllisiä aloitteita, joten hän on tehnyt täällä erinomaista työtä ja siinä on juristin taitojakin tarvittu. Ja Orbanille taas vastusta, niin tähän kysymykseen olen aina vastannut sanomalla, että hän on ly- mitä lyhyimmässä ajassa onnistunut saamaan paitsi aikaan kompromissin eri poliittisten ryhmien välillä, mutta myös neuvoston kanssa sopimuksen. Ja tämä osoittaa hänen neuvottelutaitonsa, osoittaa, kuinka suuri on hänen kompromissivalmiutensa ja presidentti Aader on tällä hetkellä varmasti Unkarille oikein hyvä asia, koska jännitteitä EUn kanssa on ollut ja on oikein hyvä, että tuossa maassa, tuon maan johdossa on henkilö, joka todella tietää, miten tärkeää Euroopan integraatio on, miten EUn kanssa työskennellään ja miten tärkeää on noudattaa eurooppalaisia sääntöjä, jotta päästään yhdessä eteenpäin. Ja tässä mielessä olen erittäin iloinen siitä, että tämä posti on hänelle annettu. Pyytäisin vielä herra puheenjohtaja, että me voisimme kutsua sitten tänne valiokuntaan herra presidentin, jotta hän voisi olla mukana kun tämä allekirjoitetaan. Meillä ei varmasti parlamenttina voi tapahtua mitään huonoa, jos meillä on tällainen presidentti riveissämme. Kiitos Janos ja toivotan sinulle kaikkea hyvää ja Unkarille kaikkea hyvää. Kiitos. Vielen Dank, Richard Seber. Ich finde ein... Kiitoksia Richard Seber. Minusta tämä on oikein hyvä ehdotus Richard Seberiltä. Ja päätämme tämän asian saman tien. Oikein paljon onnea työhönne, herra presidentti. of course. Don't forget the European Parliament. Ah, ah, sure. sure. Ja, der eine geht, die andere kommt. Yhdet tulevat, lähtevät ja toiset tulevat. Minä jo tänään tervehdin meidän tarkkailijaamme Kroatiasta. Hän tulee S&D-ryhmästä Romana Jakovic. Euroopan taloa rakennetaan ja laajennetaan ja laajentuminen. Tämä on jo laajentumisen ennakointi ja tervetuloa Euroopan parlamenttiin ja tervetuloa suurimpaan lainsäädännölliseen valiokuntaan ja kuten Richard Zeber aivan oikein sanoi, tärkeimpään lainsäädännölliseen valiokuntaan. Toivotamme, toivomme hyvää yhteistyötä teidän kanssanne ja tervetuloa oikein sydämellisesti. So, dann starten wir aber jetzt in die Tagesordnung wieder ein. Sitten menemme takaisin esityslistalle. Kyse on nyt äänestyksistä. Onko kaikilla äänestyskortit valmiina? Lähdemme liikkeelle Itämeren lohikannan ja kysystä kantaa hyödyntävien kalastusten monivuotisesta suunnitelmista. Ja tässä ensimmäinen kompromissi ykkönen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tulemme 22 tarkistukseen puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten tulemme tarkistukseen 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 31 puolesta vastaan, vastaan tyhjää hylätty. 33 puolesta vastaan hyväksytty. 32 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistamme tämä vielä koneellisesti, eli tarkistuksen kuusi. Haben alle abgestimmt? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 37 puolesta 23 vastaan hyväksytty. 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 35 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 36 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 40 puolesta vastaan tyhjää hylätty 41 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 42 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 43 puolesta vastaan tyhjää. Tämän tarkistamme koneellisesti, eli tarkistuksen 43. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 30 puolesta, 30 vastaan. Eli hylätty. 44 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 10 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistamme vielä koneellisesti tarkistuksen 10. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Äänestys. S et D on nyt yksi ääni liikaa. Nyt meni oikein. 31 puolesta 30 vastaan hyvä, että tarkistimme. Se on siis hyväksytty. 45. Vain toinen osa. 45 toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. tarkistukseen 46 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 47 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 11 puolesta vastaan tyhjää Tämä jäi vähän epäselväksi. Mielenkiintoinen konstellaatio. Tarkistamme koneellisesti tarkistuksen 11. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy 32 puolesta 29 vastaan. Hyväksytty. 48, anteeksi 49 puolesta vastaan tyhjää juuri ja juuri hyväksytty. 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 50. Tämä on mahdollinen lisäys tarkistukseen 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten suullinen, esittelijän suullinen tarkistus puolesta. Vastaan. Kysyn vielä uudestaan. Suullinen tarkistus. Nostakaa käsi ylös puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 50, anteeksi, 53 puolesta vastaan tyhjää. Tämä tarkistetaan koneellisesti. Tarkistus 54. Anteeksi, 53. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 37 puolesta, 23 vastaan. Eli kyseessä on tarkistus 53. Äänestys päättyy ja hyväksytty. Sitten 55 on seuraava. Ei, vaan suullinen tarkistus. Esittelen suullinen tarkistus on seuraava puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 57 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 58 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 59 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 60 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi 61 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 63 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 65 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 66 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 67 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja suullinen tarkistus ykkönen puolesta. Puolesta siis vastaan tyhjää. Mielestäni hyväksytty, mutta tarkistetaan kuitenkin koneellisesti vielä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 37 puolesta 22 vastaan. Suullinen tarkistus on hyväksytty. Sitten tulemme liitteisiin. Tarkistus 68 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 23 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksi puolesta vastaan tyhjää ei nyt ihan selvästi tullut, selväksi tullut koneellinen tarkistus. Tarkistus kaksi. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 36 puolesta 23 vastaan. Tämä on selkeästi hyväksytty. Se ei vaan äsken tänne ylös näkynyt, kun näitä käsiä yrititte nostaa. Mhm. Dann kommen wir auf drei. Okei, äh. okay, 26. 26. Aha, ei kun kolmonen. Tarkistus kolme. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 27 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, neljä puolesta, a, anteeksi, neljä raukeakin, 29 puolesta vastaan tyhjää hylätty ja viitonen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten loppuäänestys. Äänestys alkaa. Koneellinen äänestys. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 56 puolesta 6 vastaan. Ei tyhjiä ääniä. Sydämelliset onnittelut Carl Flyterille. So, jetzt geht's weiter. Sitten jatkamme. Menemme Tatarellan lausuntoon. Tämä on entinen kohta 14, huviveneet ja vesiskootterit. Eli lähdemme liikkeelle tarkistuksesta kuusi puolesta vastaan. Hylätty. Minä toistan vielä uudestaan. Ilmeisesti ei ollut selvää, mistä me äänestämme. Nyt äänestämme Rellan lausuntoluonnoksesta. Tämä on esityslistan kohta 14, jonka otimme tänne aikaisempaan kohtaan, koska kollega rellan täytyy kohta lähteä toiseen kokoukseen. Eli aikaisempi esityslistan kohta 14 tulee tähän kohtaan ja nyt äänestämme siis Tarkistuksesta kuusi. Äänestys alkaa. Anteeksi, puolesta. Ja nyt vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus seitsemän puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus kahdeksan puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kymppi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Yksitoista puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme koneellisesti. Tarkistus 11. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 24 puolesta 37 vastaan, eli selkeästi hylätty. Okay, dann geht's weiter. Sitten jatkamme tarkistuksella yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 12 puolesta vastaan tyhjää hylätty 13 puolesta vastaan tyhjää hylätty 14 puolesta vastaan tyhjää hylätty kaksi puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty neljä puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Loppuäänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 56 puolesta, ei yhtään vasta ääniä, kuusi tyhjää, Sydämelliset onnittelut herra Tatarellalle tästä lausunnosta. Dann kommen wir jetzt wieder zum sitten tulemme esityslista kohtaan 10. Ranskalaisen PIP-yrityksen valmistamat silikoni, silikonigeeliä sisältävät vialliset rintaimplantit. Menemme suoraan äänestykseen. Ovatko kaikki valmiina? Tarkistus 26. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 27 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 30. Kohta kohdalta äänestys. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty ja toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 31 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 36 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 32 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 33 puolesta vastaan tyhjää. Voimmeko äänestää uudestaan? Nostakaa kädet selkeästi ylös. 33 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Juuri ja juuri hyväksytty, näin sanoisin. Tarkistamme koneellisesti. 33. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 38 puolesta 23 vastaan. Hyväksytty. En ihan selkeästi nähnyt teidän käsiänne. Nostakaa ne kädet oikein selvästi kunnolla ylös niin, että tänne ylöskin sitten nähdään, mitä te tarkoitatte. 34. Tämäkin on kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hylätty toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 37 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 38 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 42 osassa ensimmäinen osa. Tai anteeksi, meidän täytyykin äänestää pelkästään toisesta osasta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi 41 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 42 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 43 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaanpa koneellisesti 43. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy 39 puolesta 23 vastaan. Hyväksytty. 44. Gilles Pargnon tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissi ykkönen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten täältä jää muutama pois. Tulemme kohtaan 51. Tarkistuksen 51 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 49 puolesta vastaan tyhjää. Juuri juuri hyväksytty. 53 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 54 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 55 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 56 55. Koneellinen tarkistus. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 30 puolesta, 30 vastaan, eli hylätty. Kyllähän sen nyt näki ihan selvästi. 56 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan vielä koneellisesti varmuuden vuoksi tämä 56. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 32 puolesta, 29 vastaan. Hyväksytty. Näin 57 raukeaa ja jatkamme tarkistuksesta 58 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 59 puolesta vastaan tyhjää. Tämän voisi tarkistaa koneellisesti 59. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 35 puolesta, 27 vastaan. Hyväksytty. 60 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 61 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 62 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kuusi. Seuraavaksi äänestämme tarkistuksesta 63, jossa on suullinen tarkistus puolesta. Tässä on siis mukana tämä suullinen tarkistus vastaan. Tyhjää hyväksytty. 64 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 65 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 66. Tämä on kielellinen tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 69 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 67 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 68 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 71 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. 70. Kielellinen tarkistus puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 72 puolesta vastaan tyhjää. Juuri ja juuri hyväksytty. Seuraavaksi 73 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 74 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 76 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 77 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 78 puolesta vastaan tyhjää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 tyhjää hylätty. Viisi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Se, yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kymmenen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yksitoista puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 12 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 17 äänestämme osissa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 20 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaanpa vielä tuo tarkistus 20 koneellisesti. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestyneet? Äänestä, äänestys päättyy. 15 puolesta, 45 vastaan. Nostakaapa ne kädet kunnolla ylös, niin minä näinkin jotain tänne eteen. Ei tarvitse sitten aina tarkistaa koneellisesti, eli hylätty hylätty. 21 puolesta vastaan tyhjää. Selvästi hylätty. 22 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 23 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 24 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 25 puolesta vastaan Tyhjää tyhjää. Tämän me tarkistamme. 25 koneellisesti. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 31 puolesta 28 vastaan. Hyväksytty. Ja nyt tulemme loppuäänestykseen. Koneellisesti äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 62 puolesta, ei yhtään tyhjää ääntä, ei tyhjiä ääniä. Tämä on aikamoinen tulos. Sydämelliset onnittelut tämän päätöslauselman tekijöille. Se oli hyvää työtä. Tämä on helppo viedä täysistuntoon. Jatketaan. Jetzt geht's weiter mit dem... Nyt jatketaan sitten kohtaan 11. Maastettujen viinituotteiden maantieteelliset merkinnät. Ja aloitamme äänestämisen ensimmäiseksi. Tarkistus kolme puolesta, kolmonen siis vastaan, tyhjää hyväksytty. Tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seitsemän puolesta. Anteeksi, sanoi puheenjohtaja. Agri viitosesta äänestetään vielä puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus seitsemän puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Sitten kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 18 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 19 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tarkistetaan. Tarkistus 19 koneellisesti. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. puolesta 27 vastaan hyväksytty. Sitten 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 10 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten 9, agri, no 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 20 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 21 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Agri 10 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 22 puolesta vastaan vastaan tyhjää hylätty. 24 sanoo puheenjohtaja posta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten yksi, anteeksi, 25 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 26 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten 27, 28, 29 ja Agri 11 ovat kaikki identtisiä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 2, 32 puolesta vastaan hylätty 33 puolesta vastaan tyhjää hylätty 34 puolesta vastaan hylätty 35 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 36 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 37 ja 38 Agri 12. Äänestään yhdessä näistä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 39 puolesta vastaan tyhjää hylätty 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 41 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 42 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 43 vastaan tyhjää hyväksytty 44 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 45 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 46 puolesta vastaan vast, tyhjää hyväksytty, 47 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 49 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 50 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Agri 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Agri 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 51 raukeaa. Sitten 52 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 53 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 55. Tästä äänestetään erikseen, eli ainoastaan toisesta osasta äänestetään puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Viisikymmentäkuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Agri 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 14 puolesta vastaan puheenjohtaja keskeyttää. Tuli pieni virhe. Agri 18, sitä pitää äänestää. Agri 18 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 15, 16 lisäjästän yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 58 ja Agri 20 ovat identtisiä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 60 ja 61 puolesta vastaan hyväksytty ja hyväksytty. Sitten 62 ja 22 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 64 ja 63 korjaa 64 ja Agri 23 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten 63 raukeaa, joten sitten tullaan johdanto-osaan yksi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Ja sitten lopullinen äänestys. Tämä tehdään koneellisesti. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 57 puolesta neljä tyhjää ääntä. Ja sitten äänestetään päätöslauselmasta. Koneellisesti alkaa. Gestimmt. Abstimmung ist geschlossen. Päättyy. 57 puolesta yksi ääni vastaan, kolme tyhjää. Onneksi olkoon esittelijälle. So, das war bis jetzt die Übung. Jetzt kommen wir zu ein bisschen schwereren. No niin, tämä oli vasta harjoitus. Nyt päästään sitten vähän pidempään äänestykseen. Resurssitehokas Eurooppa, esitysiltä kohta 12 esitteli Kerbrandi. Ja nyt pitää vähän keskittyä, että pysytään kompromissinkin kanssa ajan tasalla. Yksi puheenvuoropyyntö Perlolta. Olkaa hyvä. Oui señor presidente. Con toda brevedad, pero... Kiitoksia puheenjohtaja. Ihan lyhyesti haluan ottaa esille tärkeän kysymyksen. Espanjaksi esitin kaksi kirjallista tarkistusta, 22 ja 91 ovat niiden numerot, ja muille kielille tehdyissä käännöksissä tuo tarkistus on ihan päälaillaan. Siinä sanotaan juuri päinvastoin kuin minun ehdotuksessani, mutta sitä en ymmärrä, että miten espanjankielisessäkin versiossa on päinvastainen sisältö kuin omassa itse esittämässäni tarkistuksessa. Eli se, joka nyt näitä tarkistuksia puolesta tai vastaan on äänestänyt, niin haluan vain kertoa, että tämä on nyt mennyt ihan päälaelleen. Tätä ehkä enää voi korjata, mutta minun täytyy nyt kuitenkin sanoa, että mä en ymmärrä, miten e- Espanjasta on käännetty nyt Espanjaan tämä niin, että koko merkitys on mennyt päinvastaiseksi. Ich würde vorschlagen. Ehdottaisin, että sitten kun nuo kaksi kohtaa tulee äänestykseen, niin sitten luette vielä omat ehdotuksenne ja sitten äh, näin tarkistetaan ne. Käykö tämä nähtävästi käy? No sitten tehdään näin. Niin, ettei käy, että ollaan sitten lost in translation. Gut, dann fangen wir an. Selvä, aloitetaan. Ensiksi kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty.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 Ja sitten konsolidoitu tarkistus kuusi puolesta vastaan tyhjää. Nyt on tarkistettava koneellisesti. Siis C6. Haben alle abgestimmt? Abstimmung. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Kuusi on hylätty. Sitten C7 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. C8 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. C9 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten C10 puolesta vastaan tyhjää Täytyy tarkistaa C10. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi C11 puolesta vastaan. Tyhjää. Ei käynyt selväksi. Äänestämme vielä koneellisesti C11. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. C11 on hyväksytty 31 puolesta 29 vastaan. C12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. C13 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. C15 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. C16 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. C17 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. C18 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Viisi puolesta, äh, neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten voidaan hypätä eteenpäin. Ainakin minulla kuusi, 57 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Hypätään eteenpäin. Okay. Bei mir ist es die Seite 9. Sivulle 9 äänestetään tarkistuksesta 94 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 91 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 93 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 95 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 92 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Haluan tarkistaa tämän koneellisesti. 92 ensimmäinen osa. Äänestys alkaa, ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. 60, 36 puolesta 23 vastaan hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 96 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. yksi. Jälleen kerran kohta kohdalta. Ensimmäinen osa. Itre 1 siis, puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty toinen osa puolesta vastaan hyväksytty. No sitten 98 jälleen kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 168 raukeaa, samoin 104 ja sitten 102 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 99. Nyt Perello, voisitteko lukea tämän alkuperäisen tekstinne? Presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Teksti sanoo ymmärtää, että mikä tahansa toimenpide, jonka tarkoituksena on päästä parempaan tehokkuuteen resurssien käytössä, ei voi jäädä pelkästään julkisen alan piiriin. Ja tässä äh, sanotaan, että tästä on poistettu yksityinen sektori, jonka minä halusin nimenomaan mukaan, ja minä nimenomaan tarkoitin päinvastoin, että se pitää jäädä julkisen eli äh, alan puolelle, eli että se ei jää pelkästään julkisen puolen piiriin. Kiitos. Kiitos Perello selvennyksestä. Eli nyt äänestetään tästä kohdasta juuri niin kuin Perello sen juuri luki, eli 99 näin selvennettynä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten äänestetään tarkistuksesta 110 puolesta. Hetkinen. Wir müssen, Entschuldigung, abstimmen über 100. Anteeksi, pitääkin äänestää kohdasta 100, äh, koska 102 hylättiin, eli 100 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten 101 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten 110 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 111 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 112. Kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tätä 12 toinen osa tarkistetaan koneellisesti äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 112 toinen osa on hylätty. Sitten Inta 10. Kahdessa osassa jälleen ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 113 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 114 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 115 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 119 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Anteeksi, hylätty 117 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Sitten 121 puolesta vastaan. Sitten 116 Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Toinen osa, eli 116 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten 118 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 120 puolesta vastaan vastaan tyhjää hyväksyttyä. 143 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 122 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 123 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 124 puolesta vastaan tyhjää hylätty 126 puolesta vastaan tyhjää hylätty 127 puolesta vastaan tyhjää hylätty ei hetkinen vielä kertaalleen 127 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 128 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 129 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa 129 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa 129 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan 129 toinen osa koneellisesti. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 29 siis puolesta. 29 puolesta, 29 vastaan näin. Toinen osa 129 on hylätty. Sitten 38 kolmessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 38.3. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten 88. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 133. Wir stimmen dann ab. Sitten äänestetään Krista Klassin tarkistuksesta 240. 240 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Itra 9 ei sittenkään tarvitse äänestää. Sitten 150 yhdeksän puolesta, anteeksi 158 hyväksytty. 160 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 162 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 211 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 192 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 163 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 164 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty ITRE 30 raukeaa. 165 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 166 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 56 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 55 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Holger Kramerin tarkistus on hyväksytty. 177 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Itre 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Itre 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Itre 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 202 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Itre 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Inta tulikin katettua, ei äänestää. Sitten hypätään 193. Seuraavalla sivulla puolesta vastaan tyhjää hylätty. 194, 194 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 54 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sota 97 äänestys puolesta vastaan tyhjää Hylätty. Tarkistetaan 197 koneellisesti. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 32 puolesta 25 vastaan. Hyvä, että tsekattiin. Sitten 203 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Itre 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Inta 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Itre 22 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 207 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 204 puolesta, anteeksi korjapuhuja, 205 puolesta vastaan tyhjä hylätty, 204 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. 204 koneellisesti äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Kaksikymmentäkuusi puolesta 32 vastaan. Näin ollen siis hylätty. Sitten 206 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 210 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 212 vastaan tyhjää. Tarkistetaan 212 koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 213 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 214 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 215 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 15 ei tarvitse äänestää. voidaan hypätä sellaiselle sivulle ITRE 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 21 kahdessa olla osassa jälleen ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 21 toinen osa puolesta vastaan tyhjä hylätty. 230 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 226 puolesta yksi puolesta vastaan hylätty. 223 ja 227 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 224 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 233 on peruutettu. Sitten kaksi samanlaista, 229 ja 222 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 234 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 228 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistetaan 228. Tarkistetaan. Ovatko kaikki äänestäneet? Koneellinen tarkistus 228. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 31 puolesta 26 vastaan. Hyväksytty. zweihundertzweiunddreißig steht dann zur abstimmung. 232 puolesta vastaan tyhjää hylättyy. 231 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 235 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 236 Jaha, Ranskan tulkkauksessa onkin ongelma. 231 war abgelehnt für die Kollegen. 231 tuli hylätyksi ja 235 myös tuli hylättyä. Nyt 236. 236. 236 äänestyspuolesta vastaan tyhjää. Tämä täytyy tarkistaa koneellisesti. 236 koneellisesti. Haben alle abgestimmt? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 25 puolesta 31 vastaan. Näin siis hylätty. Sitten 237 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 16. Itre raukeaa. Sitten ITRE 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 238 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 249 kahdessa osassa. Tätä ei enää tarvita. Sitten 249 hyväksytty. Sitten seuraavaksi Richard Severin 248 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Inta kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Inta 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 261 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 262 puolesta vastaan tyhjää Hylätty 263 puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. 263 koneellisesti äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 31 ääntä puolesta, 26 vasta hyväksytty. Inta 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Inta 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Inta 15 puolesta hyväksytty. Sitten 265 kerbrandi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 266 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Inta 7 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 269 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 272 osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjä hylätty. 271 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 272 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Inta 6 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Inta 1 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Inta 9 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 6 puolesta Judith Merkis. I have a, uh, uh, I have a clarification request concerning... Minulla olisi selvennyspyyntö koskien konsolidointua tarkennusta kuusi, joka raukesi. Ja sitten oli kolme tarkennusta, tai anteeksi tarkistusta, mutta haluaisin kysyä sihteeriltä nyt, miksi tarkistus 88 kattaisi sekä 134, tai samaan aikaan 134, koska en ole samaa mieltä siitä, että 134 Neljän viimeinen osa kyllä tulee katetuksi, mutta ensimmäinen osa ei, ja sen takia haluaisin, että sen ensimmäisestä osasta äänestettäisiin 134. Absolut, äh, wir sind auch schon weiter im Text. 28 on hyväksy, hyväksytty, näissä raukeaa. Olemme päässeet jo pidemmälle tekstille, ja äh, sihteeri sanoi, että tämä, olemme menetelleet aivan oikein. Dann geht's weiter mit... Selvä. No sitten seuraavaksi tarkistus kuusi. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kymmenen puolesta vastaan tyhjää. Tämä tarkistetaan. Kymmenen äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 31 puolesta 25 vastaan hyväksytty. 11 äänestetään puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 14 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 12 kahdessa osassa raukeaa, koska 14 on hyväksytty. 15 15 ist ein Zusatz und darum müssen wir auch drüber. Tämä on lisäys, eli on äänestettävä 15 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 16 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan vielä. 18 koneellisesti äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 25 puolesta 29 vastaan Eli 18 hylätty 19 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 20 puolesta vastaan tyhjä hylätty 21 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 22 Perello, olkaa hyvä jälleen kerran e, selvyyden nimissä niin, että ymmärrämme oikein tosiaan tuon tarkistuksen ajatuksen. Eli lukee kaksi niin kuin se alun perin kuului. Eli ihan nopeasti puhemies luen tekstistä, joka alkaa kohdasta Euroopan unioni. Ja emme voi edistyä kohti kestävyyttä, jos kansalaiset eivät ole suoraan mukana jos mentaliteetti ja yhteiskunnan tottumukset eivät muutu liittyen resurssien käyttöön. Gut, jetzt haben wir den... Selvä. Tämä oli siis alkuperäinen teksti. Ja tarkoituskin tuli selväksi niin, että nyt varmasti voidaan äänestää tuosta tekstistä, joka juuri luettiin, tarkistus 22 puolesta vastaan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 tässä toivotan tarkistusta 26 koneellisesti äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 26 on hylätty. 26 puolesta 30 vastaan yksi tyhjä ääni. 27 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tässä on yksi aina loppuäänestys. Tämä on oma-aloitteinen mm, mietintö, eli tämä, tästä äänestetään lopullisesti koneellisesti. Äänestys alkaa. Kollegen abgestimmt. Ovatko kaikki äänestäneet? Kolmelta puuttuu. Kolme ei halua äänestää. Äänestys päättyy 48 puolesta kolme vastaan. Viisi tyhjää. Onneksi olkoon Gerbrandi työstänne tämän oma-aloitteisen mietinnön eteen. Vielen Dank für alle Beteiligten auch beim Kiitokset kaikille ja sihteeristöllekin. Tämähän ei ole aina helppoa vaan on hermoja rastavaa. Jatketaan sitten Sannonin, Sannonin lausuntoon. Das ist der ehemalige Tagesordnungspunkt 3. Tämä on siis tuo entinen kohta 13. Asetuksen muuttaminen Hainevin irrottamisesta aluksella. Lähdetään liikkeelle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 hyväksytty 15 puolesta, vastaan tyhjä, hyväksytty 16 puolesta, vastaan tyhjä, hyväksytty 3 puolesta, vastaan tyhjä, hyväksytty, 17 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty, 4 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty, 18 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty, 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten äänestämme lausunnosta. Koneellisesti äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 50 puolesta, kaksi vastaan, nolla tyhjää. Näin tämä lausunto on hyväksytty. Kiitokset hyvästä ja keskittyneestä työstä. Äänestys on nyt hoidettu. Ja ne, jotka jo haluavat tänne jäädä, niin olkaapa hyvät. Kaikille muille tuotan hyvää päivänjatkoa. Wir kommen jetzt zum Tagesordnungspunkt Nummer 15. Durch... Sitten erityisesti kohta 15 täytäntöönpanosäädös rehusta ja elintarvikkeista Japanista Fukushiman onnettomuuden jälkeen. Niin, mm. Wir begrüßen heute Is it possible to discuss Voisimmeko nyt keskust- voisitteko keskustella muista asioista tuolla salin ulkopuolella, hyvät kollegat? Me haluamme täällä jatkaa kokousta. Wir haben bisschen Zeitung, um 17 Uhr der Kommissar... Meillä on vähän kiire, koska kello 17 saapuu komission jäsen, joten haluan nyt mennä tähän kohtaan 15 ja toivotan tervetulleeksi japanilaisen valtuuskunnan, joka on täällä paikalla. Sydämellisesti tervetuloa Tervetuloa tänne Euroopan parlamenttiin. Herra Purule, olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Alkuun ihan muutama sana historiasta. Te varmastikin muistatte, Fukushiman onnettomuuden. Komissio silloin reagoi hyvin nopeasti voidakseen suorittaa radioaktiivisia kontrolleja, valvontaa Japanissa. Tuolloin me annoimme jäsenmaille teknisiä välineitä, jotta ne voivat kontrolloida Japanista tulevia tuotteita ja mitata niiden pitoisuuksia. Me tuomme lähinnä kasvikunnan tuotteita, toisin sanoen vihanneksia, merilevää ja niin edelleen. Me tuomme Eurooppaan myös kalastustuotteita, mutta me emme tuo esimerkiksi lihaa, emmekä liioin maitotuotteita me tuomme myös pieniä määriä lemmikkieläinten ruokia. Me totta kai tunnemme eurooppalaiset normit, niin sanotut Chernobylin jälkeiset normit, joiden valossa näitä pitoisuuksia valvotaan, mutta japanilaiset ovat käyttäneet omia normejaan voidakseen kontvalvoa valvoa vientiään siitä syystä, että tässä ensimmäisessä päätöksessä me asetimme Japanin viranomaisille velvoitteen suorittaa vientiä edeltäviä pre-export-kontrolleja Euroopan unioniin vietäville tuotteille ja kaikille 100 prosentille näistä tuotteista ja silloin oli myös jäsenmaissa sitten tulokontrolleja näille tuotteille. Sen jälkeen, kun tästä keskusteltiin parlamentissa, ja varmaan muistatte Strasbourgin täysistuntokeskustelun 8.4.2011, tämän jälkeen, tämän keskustelun jälkeen parlamentti pyysi, että ö, vaihdettaisiin EU-normit japanilaisiin normeihin, jotka olivat tiukempia. Ja täysistuntokeskustelun jälkeen komissio siis muutti tätä normistoa, eli vaihtoi eurooppalaiset normit japanilaisiin normeihin, jotka olivat tiukempia kuin eurooppalaiset. Ensimmäinen neljättä jälkeen japanilaiset ovat edelleen vahvistaneet normejaan, tiukentaneet niitä jotta, eh, heidän, niiden, jotta kuluttajien luottamus palautuisi Japanissa. Eli tässä oli vaihtoehtona säilyttää vanhat normit tai sitten eh, sopeutua japanilaisiin tiukempiin normeihin. Eh, ja koherenssin takia, jotta voisimme välttää tiukemmat japanilaiset normit joilla valvotaan Euroopan unionin menevää, meneviä tuotteita. Eli halusimme pikemminkin koherenssia meidän tulokontrolliemme ja Japanin vientikontrollien välillä ja siksi halusimme omaksua samat normit kuin Japani, eli vahvistaa omia ja tiukentaa omia normeja Ja siksi me marraskuussa ehdotimme komission ö, ö, paperin avulla ehdotimme sitä, että omaksuisimme tiukemmat japanilaiset normit. Hyväksymme tämän uuden päätöksen, jotta voisimme sopeuttaa myös kontrollin mm, japanilaisille alkoholituotteille, sakelle, viskille ja tsutsulle. Me teimme, suoritimme analyysejä näistä alkoholijuomista, joita pienissä määrin viedään tai tuodaan Euroopan unionin alueelle, eikä näissä ollut minkäänlaisia radioaktiivisuusongelmia, koska tislaus ja fermentointiprosessi on sellainen, että jos tuotteessa on radioaktiivisia jäämiä, Eh, erityisesti niissä viljoissa, joista näitä alkoholeja tehdään, niin tämä radioaktiivinen jäämä jää ikään kuin tislausvaiheessa tähän tislauskoneeseen eikä siirry tisleeseen. Eh, toisin sanoen tislausprosessi eliminoi radioaktiiviset jäämät eh, alkoholihöyryt, jotka sitten myöhemmin tiivistyvät ja, ja, ja tällöin saadaan sakea, viskiä tai tsutsujuomaa, niin ne jäävät, ne eivät siirry tähän, tähän tisleeseen. Niinpä me ehdotimme jäsenmaille, että nämä kolme alkoholijuomatyyppiä jätettäisiin pois saapumiskontrollien piiristä. Tämä on siis tilanne tällä hetkellä ja me hyvin nopeasti omaksuimme tai teimme tämän kolmannen päätöksen, koska halusimme olla koherentteja Japanin päätösten kanssa. He olivat päättäneet ottaa uudet normit käyttöön ensimmäinen edeltä ja siksi me toimimme kiireellisesti, kiireellisessä järjestyksessä. Ja tehdessämme tätä uutta päätöstä tai tämän uuden komission päätöksen kohdalla. Olen valmis vastaamaan kysymyksiin, mutta annan sitä ennen kuitenkin muutamia lukuja. Japanin viranomaiset ovat yhdessä vuodessa, eli viime vuoden onnettomuuden jälkeen, suorittaneet 136 000 analyysiä elintarviketuotteista, siis joita he ovat omille markkinoilleen, omille kuluttajilleen tarkoittaneet. Ja ensimmäinen neljättä jälkeen tiukempien normien puitteissa he ovat tehneet 8000 kontrollia tai testiä. Kaiken kaikkiaan he ovat tehneet 1380 kontrollia näille mainituille alkoholijuomille, viskille, sakelle ja tsutsulle löytämättä minkäänlaisia jäämiä näistä alkoholijuomista. Mitä tulee Euroopan unionin saapumiskontrolleihin, tuontikontrolleihin, eh, jäsenmaat ovat viime vuoden vuodesta lähtien viime vuoden maaliskuusta lähtien, jolloin onnettomuus tapahtui, suorittaneet vuonna 2001 lähes 2000 kontrollia ja 500 kontrollia tänä vuonna. Näistä 2500 tuloksesta vain kaksi ö, oli sellaisia, jotka eivät täyttäneet normeja. Ja ne koskivat kahta T-testiä, T-lehtiä. Tässä siis näitä lukuja, joita meillä tällä hetkellä on. Ja jos teillä on kysyttävää tai haluatte jotain tarkennuksia tai täsmennyksiä, niin mielellämme vastaamme teidän kysymyksiinne. Kiitoksia puheenjohtaja. Vielen Dank, Herr Pollet. Und als erstes erhält die Kollegin Michelle Rivasi das Wort. S'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Euh, Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitokset komissiolle tiedoista. Ensinnäkin yksi ensimmäinen huomio. Mehän parlamentaarikot emme oikein pidä tällaisesta menettelystä, koska lainen on lähettänyt kirjeen, jossa sanottiin, että komission pitäisi antaa meille tietoja ennen kun te olitte jo toimineet ilmen, ilman, että parlamentaarikot olisivat saaneet mitään tietoa. Eli tämä ei kyllä oikein sovi Tämä ei siis oikein vastaa näitä sääntöjä. Ja sitten mitä tulee tosiaan näiden ehdotusten sisältöön, niin jo tällä hetkelläkin, niin herra Purule, meillä on vielä epävarmuutta noista neljästä reaktorista, joista kolme suli ja yhdessä oli tulipalo, ja on, niistä on tullut sekä keesiumin plutoniumin päästöjä tapahtunut noiden voimaloiden ympäristössä. Ja yksi amerikkalainen senaattori on kirjoittanut kirjansa, hän toteaa, että hän on hyvin huolestunut tästä tilanteesta noissa reaktoreissa ja haluaisinkin tiedustella komissiolta, että olisiko kuitenkin hyvä lähettää valtuuskunta Euroopasta sinne, jossa olisi sekä meppejä että komission edustajia, että minkä takia myöskin jäsenvaltioiden edustajia niin, että mentäisiin tekemään tarkastusvierailu Fukushimaan. No minä itsekin siellä kävin, mutta jäin 60 kilometrin päähän tuolta evakointialueelta, koska siellä oli hirveästi saasteita, mutta en päässyt lähellekään reaktoreita. Ja sitten jos ajatellaan eri tahojen tietoja, antamia tietoja, niin olisi kyllä kiintoista päästä vuoro, näkemään sinne, koska e, epäilemme, että sieltä päästö edelleenkin tapahtuu. Ja sitten kolmas elementti on se, että kun te sanoisitte, että nyt ei hyödytä enää mitään ryhtyä käyttämään jodia tai muita tällaisia käsittelyjä. Minun mielestäni kontrollien lopettaminen on aivan liian varhaista. Meillä on kuitenkin vielä paljon epävarmuustekijöitä. Ja sitten kun satunnaisesti on kuitenkin mitattu tuolla ydinvoimalan ympäristössä näitä tasoja, ja emme voi tätä itse tarkistaa, kun emme pääse paikalle. No sitä, mitä tulee näihin sääntöihin niin on minulle tämä mielestäni aivan uskomatonta, kun ajatellaan, että me olemme kuitenkin äänestäneet ja vihreät sanoivat, että ydinvoimalan onnettomuuden yhteydessä sovellettavat säännöt, niin näissä nämä tasot olivat aivan liian korkeita. Esimerkiksi keesimejä oli mm, tuhat pekkerelliä kilossa, ja sitten tosiaan muutamassa päivässä ylitetään nämä sallitut rajat. Ja silloin sanotaan, että ei, näin kävisi, pyysimme, että komissio tarkistaa näitä tasoja. Ja sitten Japanin Fukushiman taso, onnettomuuden jälkeen nämä tasot olivat 500 pekkerin tasolla. Ja sitten meille sanottiin, että meidän pitää mukautua Japanin tasoisiin, koska meidän tasomme oli vielä korkeita. Ja sitten nyt puhutaan sadasta bekkereistä ja vaikka kymmenestä bekkereistä. Ja siksi haluaisin tietää, minkä takia vielä tuodaan noita japanlaisia tuotteita. Jos te sanotte, että viskissä ja sakeessa ei ole radioaktiivisuutta, niin on tietysti totta, että tislauksessa eh, keesium ei siirry. Mutta tämä ei koske kaikkia aineita, ehm, koska kun näitä tutkimuksia on tehty, niin japanlaiset nuo tutkimukset ovat tehneet, ja siksi pitäisi tutkia koko tätä radioaktiivisten aineiden kirjoa sitten teen osalta, niin kaksi näytettä tosiaan yritti noin 500 becquerelia per kilo, mutta sitten sanotaan, että jos on 10 tai 20 becquerelia, niin se ei haita, mutta kyllä se on vakavaa, koska mikä tahansa radioaktiivisuuden taso voi kyllä aiheuttaa syöpää. Jos esimerkiksi henkilö, jolla on 10 becquereliä kilossa T-lehdissä, niin minkä takia hänen pitäisi juoda sellaista teetä, kun voi saada sellaisakin teetä, jossa on nolla bekkerelliä? Minkä takia meidän pitää Japanista tuoda tällaista muutaman bekkerellin sisältävää teetä, kun täällä Euroopassa voidaan kuitenkin tuottaa teetä, jossa on nolla bekkerelliä kilossa? Eli tämä on kyllä terveyskysymys. Eli tosiaan näin muutamalla samalla. Minä olisin valmis tekemään niin kuin Australiassa USA on tehty, että kun siellä tosiaan lopetettiin näiden japanilaisten tuotteiden tuonti, No eivät nämä taloudellisesti ole mitään isoja lukuja, mutta terveyden kannalta Euroopassa tämä on hyvin tärkeä asia ja tämä olisi paljon uskottavampaa politiikkaa. Eli pyytäisin tosiaan komissiolta, että järjestetään tarkastusmatkaa tuonne Fukushimaan, mennään paikan päälle katsomaan, mikä siellä on tilanne, mikä on tilanne ja kuinka paljon sieltä pääsee kaasua, kuinka paljon sieltä pääsee jätevettä. Ja sitten komission pitäisi katsoa uudelleen näitä meidän standardeja, koska ne ovat aivan liian korkeita. Ja tosiaan sitten ydinvoimaonnettomuuden yhteydessä pitäisi laskea näitä rajoja. Ja sitten kolmanneksi pitäisi lopettaa näiden tuotteiden tuonti Japanista. Kiitoksia. Vielen Dank. Kiitoksia. Seuraavaksi puheenvuorolle kollega Yves Koshelle ja sen jälkeen Harry Pock. Herra Koshe, olkaa hyvä. Kiitoksia arvon puheenjohtaja. Minä yritän puhua vielä lyhyemmin, kun varsinkin kun Rouva Rivasi jo sanoi monta tärkeää asiaa. Haluaisin täydentää hänen puheenvuoroaan ja kysymyksiä komissiolle seuraavasti. Me olemme löyt- e-, Euroopassa tavanneet Fukushiman alueen entisen prefektin tai maaherran ja hän kertoi, kuinka vaikeat olot maanviljelijöille Japanissa tällä hetkellä on. Noin kolme viikkoa sitten tapasimme tuon valtuuskunnan, jossa oli yksikin maataloustuottaja, maanviljelijä, joka ei enää voinut ollenkaan myydä omia maataloustuotteitaan korkeiden radio, radioaktiivisuustasojen takia. Toiseksi haluaisin viitata tähän hälyttävään tietoon, että siitä, että tilanne edelleen jatkuu. Totta kai me voimme laskea normeja elintarvikkeiden suhteen, mutta totta, tosiasia on, että tämä radioaktiivisuus ei ole ollenkaan samanlaista kuin Tchernobylissä. Tässä oli yksi suuri, jossa oli yksi suuri räjähdys ja sitten pilvi, joka jakeli näitä radioaktiivisia elementtejä vähän ympäri Eurooppaa. Mutta Fukushivassa tilanne on aivan erilainen. Tilanne kestää paljon kauemmin. Jotkut ovat jopa sanoneet, että Fukushimassa on käynnissä ydinsota ilman sotaa. Eli Eli tuo jatkuu koko ajan, ennen kaikkea nelosreaktorin altaassa. Ja tässä parlamentin ja komission pitäisi tosiaan mennä katsomaan, mikä tuon nelosreaktion lauhdevesialtaan tilanne todellakin on, koska tilanne siellä jatkuu. Kuten Rova Rivasi juuri sanoi, 25 vuotta Tsernobylin jälkeen on olemassa itsenäinen laboratorio CMS ja olisi hyvä, jos me voisimme ihan virallisesti, aina puhutaan, että täytyy kansalaisyhteiskunta ottaa mukaan meidän asiantuntijuuteemme. Totta kai asiantuntijalta löytyy Ranskasta, meillä on odinturvallisuusviranomaisia ja niin edespäin, mutta on myös hyvä, että kansalaisyhteiskunnan henkilöt ja erityisesti CRMS olisivat mukana tässä toiminnassa. Ja jos tällainen missio lähetetään Japaniin, niin kuin minäkin toivon, meidän pitäisi saada sinne sekä virallisia tavata siellä sekä virallisia asiantuntijoita että CRMSn asiantuntijoita. Pan Pok. Děkuji, předsedo, pane předsedo. Eh, to bude velmi blesková poznámka. Kiitoksia paljon, puheenjohtaja. Tämä ei vie paljon aikaa. Voisinko nyt vain huomauttaa komissiolle, että sakea tehdään käymällä eikä tislaamalla, joten pelkäänpä, että jos nyt ajattelette tislaus, sulkee sakeen ulkopuolelle, niin olette väärässä. Voisinko kysyä myös komissiolta, onko sillä minkäänlaisia malleja radioaktiivisten ionien leviämisestä meriin? Kiitoksia. Seuraavaksi komissio, herra Pule, voisitteko vastata näihin kysymyksiin? Olkaa hyvä, herra Pule. Merci, monsieur le président. Bon, ça n'est pas dans mon pouvoir. Kiitos. No minä, minun valtuuksissani ei ole nyt tänä päivänä ryhtyä järjestämään meppien ja komission edustajien kanssa mitään retkeä Japaniin, mutta toki kirjaan muistin tuon teidän toivo, toivomuksenne, rouva. No en tiedä onnistuuko se, mutta puhun tästä pääsihteeristölle ja meidän energian pääosastomme kollegoille eihän siinä mitään. No mitä tulee näihin muihin, jodiin, strontiumiin ja niin edelleen näihin aiheisiin, niin, niin jodi, jodin puolintumisaika on kahdeksan päivää. Ja sitten tosiaan kun on tullut ydinsaastetta, niin jodi on siis puolintunut äh, äh, jo viikon kuluessa. No alun perin me tutkimme tätä valvoimme sitä, pysymme jäsenvaltiota tekemään tarkastuksia. Sitten kävi ilmi, että ei ollut tarpeen enää tehdä näitä tarkastuksia. Ja sen takia pysymme jäsenvaltiota lopettamaan, niin että ne voisivat keskittyä keesiumiin 134, jonka elinkaari on kolme vuotta ja 137, jonka elin kaari on kahdeksan vuotta, eli nämä ovat paljon vaarallisempia mm, saastuttavia aineita. Sitten muiden radioaktiivisten aineiden osalta olemme saaneet sellaista tietoa, että on tapahtunut kyllä saastumista, mutta se on ollut hyvin vähäistä. Ja näistä 11 prefektistä Japanin alueella, niin niin hän pitää 100 prosenttia tutkia kaikki omasta tuotteet, ja he ovat ne tämä tutkineet niin, että meidän ei tarvitse sitä tehdä. Me luotamme Japanin viranomaisiin. Siitä voidaan ehkä keskustella, mutta kyllä me heihin luotamme. Ja tämän luottamuksen äh, nojalla tämä tapahtuu, koska me olemme nähneet kaikki nämä tulokset, äh, nämä 138 000 näytettä ja voimme siis tosiaan niihin tutustua. Sitten teestä vielä, niin mehän siis tuomme teetä Japanista. Tosissaan tietysti teetä täytyy valvoa, mutta meillä on paljon tiukemmat normit nytten kuin Tchernobylin jälkeen. Meillä on tämä 1500 bekkerelliä ja sitten Japanin jälkeen Äh, äh, Tsernobylin jälkeen 500 pekkerelliä. Eli nämähän ovat äh, vihreätä lehtiteitä koskevia standardeja. No sitten sen jälkeen jo tietysti, mitä tapahtuu, kun nämä lehdet pannaan kuumaan veteen ja niin edelleen. Niin itse asiassa nämä normit ovat paljon tiukempia. No minkä takia Japanista sitten tuodaan teetä? No koska nämä Fusisaman ja muut teeladut ovat niin tunnettuja. Emme me ole poliittisesti tehneet mitään päätöstä sitä, että kaikki tuonti pitäisi japanista kieltää. Olemme tehneet, tehneet poliittisen päätöksen siitä, että standardeja tiukennetaan ja tiukennetaan valvontaa ja pyydetään, että japanilaiset alun perin tekevät sataprosenttisesti tarkastukset ja sitten eurooppalaiset 50 ja 20 prosentin väleillä riippuen tuotteista maahan näiden tuotteiden alueelle saapuessa. Ja näin tsekataan, että ovatko japanilaisten tekemät tarkastukset uskottavia. Niin, että siis tsekataan tämä japanilaisten sieltä saatu tieto. Ja kaikkien tietojen mukaan tänä päivänä näyttää siltä, että kyllä me voimme uskoa japanilaisia näiden elintarviketarkastusten osalta. No sitten noista reaktoreista. No mehän olemme elintarvikeasiantuntijoita, emmekä mitään radioaktiivisuusasiantuntijoita, mutta E DG Energian ja e, ympäristöpääosaston kollegat ja sitten myöskin IAEAn asiantuntijat, jotka kävivät paikalle ja lähettivät sinne tarkastajia, niin nämä kaikki ovat sanoneet, että tilanne on vakaa nyt reaktoreissa, että päästöjä kyllä tapahtui, ei sitä kukaan kiistä, mutta tällä hetkellä tilanne on vakaa. Jos tilanne jotenkin pahenisi ja reaktorit räjähtäisivät uudelleen, niin totta kai silloin annettaisiin sääntöjä. Ja niin kuin on nähty, niin me pystymme kyllä 48 tunnin sisällä antamaan uusia sääntöjä, joiden myötä sitten kielletään tai tiukennetaan tai muutetaan esimerkiksi radioaktiivisten aineiden luetteloja. Jos plutonium vaikka ö, sitten saastuttaisi ympäristöä, niin 24 tunnissa tai kahdessa päivässä me pystymme sitten lisäämään plutoniumia koskevat normit luetteloihin. No, tämä ei siis ole mikään ongelma, mutta me olemme kuitenkin saaneet vakuutuksia siitä, että tämä ongelma on nyt saatu vakautettua näiden reaktoreiden ympäristössä nuo räjähdykset tapahtuvat noin vuosi sitten. No sitten EU tasollahan meillä tästä kysymyksestä vastaavat pää, energiapääosaston asiantuntijat, eli ne ovat noita 131 artiklan komitean asiantuntijoita, jotka siis atomiasioiden asiantuntijoita ja he, pitäisikö sitten noita sääntöjä mukauttaa ja mukauttaa ne, näitä Tsernobylin jälkeisiä sääntöjä, jotka on annettu jo 15-20 vuotta sitten. Ne, nehän ovat siis jo alhaisemmalla tasolla. No sitten voisin vastata jäsen Koseelelle, että pitäisi käyttää näitä riippumattomia laboratorioita. Me käytämme kaikkia tietoja, joita saamme Greenpeace on siellä käynyt, ottanut näytteitä, äh, antanut analysoida ne paikan päällä tässä muualla. Me otamme kaikki tämän tyyppiset analyysit kyllä arviossamme huomioon. Ja jos järjestetään jokin yhteisvierailu parlamentista, komissiosta ja neuvostosta sinne, niin no se ei ole tosiaankaan nyt TG Sankon vallassa järjestää tällaista matkaa, mutta tuo ajatus oli kyllä ihan hyvä, että käydään katsomassa, että vastaako tilanne siellä sitä, mitä viralliset laboratoriot sanovat. No sitten herra Possille sake, niin kyllä käymismenetelmä ja tislasmenetelmä niin ovat kyllä tämän ongelman poistaneet, koska käymisen jälkeen no kiinteät tuotteet kyllä suodatetaan sakesta ja vaikuttaa siltä näiden teknisten arvioiden mukaan, mitä japanilaiset on saatu, että jos on vielä radioaktiivisia aineita riisissä, niin ne jäävät kuitenkin sitten noihin kiinteisiin osiin tuohon mäskiin, eivätkä siirry sitten siihen nesteeseen. Ja ja tosiaan, jos riisi on saastunutta, niin se jää siihen riisin kuoreen se radioaktiivisuus. Eli tällaisia tietoja voimme antaa tässä vaiheessa tämän valiokunnan jäsenille. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia, herra Pole, näistä vastauksista. Nyt haluan toivottaa tervetulleeksi terveys- Exchange of use and... ja kuluttajapolitiikasta vastaavan komission jäsenen. Meillä on hyvin suurta kiinnostusta tätä keskustelua ja ajatusten vaihtoa kohtaan, sillä tänä vuonna ja myös ensi vuonna ollaan, valmistellaan monia lainsäädäntötekstejä ja niiden takia haluamme keskustella teidän kanssanne Meillä on seuraavan kaltainen proseduuri. Ensin komission jäsenen puhe noin 10 minuuttia ja sitten kaksi tai kolme kysymysvastauskierrosta. Joten en nyt halua käyttää aikaamme turhiin höpinöihin, joten olkaa hyvä, herra komission jäsen Dol. The floor is yours, please. Well, <clears throat> thank you very much. No niin, kiitoksia paljon, arvoisa puheenjohtaja. Arvon jäsenet, olen todella iloinen voidessani olla tämän valiokunnan edessä kolmannessa jäsenellisessä vuoropuhelussa terveys- ja kuluttajapolitiikasta vastaavana komissaarina. Ja ensinnäkin kiittäisin Joe Lainea oikein hyvästä yhteistyöstä, mitä saimme tehdä hänen puheenjohtajuutensa aikana ja toivottavasti samantasoista yhteistyötä saamme aikaiseksi ja vuoropuhelua niin ikään myös tänä toisena kymmenen vuoden jälkipuoliskona. Haluaisin korostaa aivan aluksi, että arvostin kovasti sitä neuvoa ja osallistumista, mitä te täällä valiokunnassa olette aikaisemmin minulle tarjonneet ja odotan innolla tämän onnistuneen yhteistyön jatkumista. Ja haluaisin tässä ottaa esille lukuisia aiheita, jotka tätä valiokuntaa erityisesti kiinnostavat, ja erityisesti niitä, jotka ovat tällä hetkellä keskustelun aiheena taikka valmistelussa lähitulevaisuutta varten. Tietenkään en pysty ajattelemaan, että kattaisin kaiken, joka teitä, kastaa, ka, te, joka teitä kiinnostaa tässä lyhyessä johdannossa koska tällä valikunnalla on hyvin laaja toimiala, mutta uskon, että teillä on mahdollisuus ottaa muita asioita esille sitten kysymysvastaussession aikana. Aloittaisin joitakin, joistakin asioista käynnissä olevista kysymyksistä. Kansanterveyskasvun tukena uusi ohjelma. Sen tehtävänähän on ensisijaisesti tarjota selkeää EUn tarjoamaa lisäarvoa ja vahvistaa terveen väestön ja talouskasvun välistä yhteyttä. Haluaisin muistuttaa, että komissio ehdotti uuden ohjelman nimeksi kansanterveyskasvun tukena. Muistan, että jotkut teistä ottivat esille, että peri, terveys on politiikan tavoite itsessään ja tavoite itsessään. Olen täysin samaa mieltä. Jotkut teistä olivat sitä mieltä, että tämä otsikko tarkoitti, että terveys olisi kasvun ikään kuin alapuolella, mutta tämä ei missään nimessä ole tarkoitus. Me keskitymme kas- terveyteen ei kasvun. Kun me sanomme terveyttä kasvun tueksi, niin emme tarkoita, että terveys vain myötä vaikuttaisi kasvuun, vaan me sanomme, että kun investoidaan terveyteen, se saa aikaan myös kasvua. Me sanomme, että kun kansalaiset pidetään terveinä, sillä on positiivinen vaikutus Euroopan kilpa- kilpailukykyyn ja kasvuun. Haluan terveysohjelman auttaa auttaa, auttavan meitä osoittamaan, että terveys ei ole kuluerä, eikä se ole mitään luksusta, vaan se on olennainen osa älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua. Ja yksi tärkeimmistä ihmisoikeuksista kansalaisille. Haluan, että tässä ohjelmassa investoidaan enemmän järjestelmän kestävyyteen, jotta voidaan taata, että universaalius ja laatu eivät jää minkään muun asian jalkoihin lähitulevaisuudessa eikä kauempanakaan tulevaisuudessa. Haluan korostaa, että terveysjärjestelmien kestävyys ja innovaatio ovat kasvun ydinasioita. Tällainen terveyspolitiikka on osa laajempaa Eurooppa 2020-strategiaa, eikä mikään erillinen kuluerä tai osio. Tämä ohjelma on se rahoitusväline, jolla terveyspolitiikkaa äh, edistetään. Sillä autetaan panemaan täytäntöön lainsäädäntöä, esimerkiksi rajat ylittävää terveydenhuoltoa tai lääketurvallisuutta. Tämä ei ole tutkimusohjelma eikä myöskään rakenneohjelma. Ei voida olettaa, että sillä sen pienillä määrärahoilla voitaisiin suoraan vaikuttaa kansallisten terveydenhuoltojärjestelmien parempaan toimivuuteen. Se kuitenkin tähtää paikantamaan ja perustamaan yhteistyötyökaluja, jolla voidaan edistää terveysjärjestelmiä ja poistaa niiden epätasa-arvoja. Toivottavasti pystyn keskustelemaan tästä aiheesta tämän valiokunnan kanssa kesäkuussa. Nyt sitten, jos puhutaan vakavista rajat ylittävistä terveysuhista, niin viime vuoden joulukuussa komissio hyväksyi ehdotuksen, jolla parannettaisiin Euroopan tasoista yhteistyötä koskien valmiutta ja vastaamiskykyä tällaisiin uhkiin. Tässä perustaudutaan olemassa olevaan lainsäädäntöön tartuntataudeista ja se laajennetaan kattamaan biologiset, kemialliset ja ympäristölliset ja tuntemattomat syyt sairauksille ja sillä tarjotaan johdonmukainen oikeuspuitteisto kaikenlaisten terveysuhkien ehkäisemiseen ja valvomiseen. Ja odotan, että tämä asia saadaan ratkaistuksi mahdollisimman pikaisesti. Se on ilman muuta kaikkien EU-kansalaisten etujen mukaista. Ja nyt puhuisin seuraavaksi elintarvikkeista, erityisesti eli, elin, erityiselintarvikkeista. Näiden sääntöjen tehtävänä on selventää ja vahvistaa määräyksiä, joita sovelletaan kansalaisten haavoittuviin ryhmiin ja ehkäistään väärinkäyttöä eri sääntöjen erilaisesta soveltamisesta. Halutaan edistää pienempää hallinnollista taakkaa ja parantaa selkeyttä ja johdonmukaista mukaisuutta ja halli, edistää suurempaa joustavuutta innovatiivisille ruokamarkkinoille. Toivon, että parlamentin ja neuvoston kanssa saadaan yhteisymmärrys aikaiseksi ensikäsittelyssä. Komissio, komissio on varmis, valmis olemaan avainroolissa tässä prosessissa. Tärkeä keskusteltava aloite on myös komission ehdotus koskien geenimuunneltuja tuotteita ja niiden viljelyjä. viljelyä. Niillä on tar- silloin tarkoitus mahdollisuus antaa jäsenvaltioille sananvaltaa siihen, haluavatko he enemmän GMO-viljelyä alueelleen. Prosessi on päässyt nyt päättä- päätöksentekovaiheeseen ja toivon, että poliittinen sopimus saadaan aikaiseksi ympäristöneuvostossa kesäkuussa. Ja nyt sitten puhuisin lääkkeisiin liittyvistä asioista. Komissio hyväksyi tämän vuoden helmikuussa erillisen tarkistetun ehdotuksen tai ehdotuksia itse asiassa potilaiden informoimisesta, potilaiden informoimisesta ja kaksi uutta ehdotusta lääkevalvonnasta. Ja niiden tarkoituksena on ö, täyttää ne aukot, joita komission stressitesti paljasti Mediator-tapauksessa. Ja sekä parlamentti että neuvosto toivottavasti saavat aikaiseksi varhaisen hyväksynnän lääkevalvontaehdotusten osalta niin, että uusi lainsäädäntö tulisi voimaan jo heinäkuussa. On tärkeää, että tätä tilaisuutta käytetään hyväksi, jotta opittaisiin Mediator-tapauksesta ja vahvistettaisiin 2010 vuoden lääkevalvontasääntöjä edelleen. No nyt sitten tulevat ehdotukset ja aloitu, aloitteet. Haluaisin ottaa esille myöskin kliinisten, koko, äh, kli, kliinisten kokeiden direktiivin, josta komissio suunnittelee hyväksymänsä ehdotuksen, asetusehdotuksen ennen kesätaukoa. Lyhyesti me haluamme tehdä Euroopasta houkuttelevamman kliiniselle tutkimukselle, jotta voisimme kääntää kliinisten kokeiden viimeaikaisen, viimevuotisen alaspäin menevän kehityksen taas nousujohteiseksi, ilman että potilaiden oikeuksia, turvallisuutta tai tietojen luotettavuutta vaarannetaan. On tärkeää, että uusia lääkkeitä voidaan kehittää näiden kliinisten kokeiden perusteella, ja ne edistävät myöskin työpaikkojen lisäämistä, vaikuttavat kansanterveyteen ja houkuttelevat investointeja. Toivottavasti pystyn laskemaan tämän valiokunnan tuen varaan lainsäädäntöprosessin aikana tämän tärkeän ehdotuksen kohdalla. Ja sitten jos puhutaan lääkintävälineistä, olen varma, että jokainen on samaa mieltä siitä, että PIPn rintaimplantti petostapaus vaatii jämäkkää vastinetta. Olen todellakin samaa mieltä useimmista niistä huolenaiheista, mistä parlamentin päätöslauselma tässä aiheessa on ilmaisu kantansa. Olen sitoutunut mahdollisimman pian tarkistamaan lääkinnällisten välineiden lainsäädännön, joka oli jo käsittelyssä itse asiassa pitkään ennen PIP-tapaustakin. On ensiarvoisen tärkeää, että tällaiset tapaukset saadaan vältettyä. Sillä välin kuitenkin me teemme työtä jäsenvaltioiden kanssa välittömien toimenpiteiden aikaansaamiseksi, joihin voitaisiin ryhtyä jo olemassa olevan lainsäädäntöpuitteiston myötä järjestelmän vahvistamiseksi. Tässä puhutaan erityisesti markkinoiden valvontaan, valvonnasta ja ilmoitettujen valvontaelinten valvonnasta. Tupakan vastainen taistelu on tärkeä asia ja tämä valiokunta on siinä tärkeä kumppani. Tiedän, että parlamentti odottaa tupakkatuotteiden direktiivin pikaista uudistamista ja toivottavasti me saammekin sen aikaiseksi tämän vuoden viimeisellä neljänneksellä. Suurin osa tupakoitsijoista aloittaa teini-ikäisenä ja myöhemmin onkin sitten vaikea lopettaa. Terveyden kannalta katsottuna meidän pitäisi pääasiassa keskittyä vähentämään tupakointia nuorten keskuudessa. Direktiivin tarkastaminen keskittyy kolmeen tärkeään alueeseen. Ensinnäkin soveltamisalaan ja houkuttavuuteen ja pääsyyn. Myöskin laittoman kaupan vastainen taistelu on otettava huomioon ja siitä, siihen tarvitaan sidosryhmien kuulemista. Hyvät jäsenet, muistatte varmasti, muistatte varmasti sen, kuinka epäonnistuttiin sovittelumenettelyssä koskien uusruokia ja kloonausta. Kuten tiedätte, komissio käsittelee kloonausta nyt erikseen muista uusruoka-asioista tai uuselintarvikeasioista ja aikoo esittää kloonauksesta erillisen ehdotuksen 2013 vuoden alussa. Luotan tukeenne ja apuunne siinä, että molemmat nämä osa-alueet saadaan vietyä lävitse ja niitä koskevat säädökset hyväksyttyä. Molemmat Siis ensimmäinen koskee kloonausta ja toinen uusruokia. Ja toivottavasti me saadaan hyväksyttyä ennen tämän parlamentin mandaatin loppua. Sitten EFSAsta. Tällä hetkellä tarkastellaan EFSAn äh, maksuja ja lainsäädäntöehdotuksen pitäisi olla valmis tämän vuoden neljänneksellä. Virallisia tarkastuksia tarkistetaan edelleen, jotta voitaisiin yksinkertaistaa olemassa olevia sääntöjä. Ja me pyrimme tarkastelemaan myöskin tarkastusmaksuja ja eläinlääkinnällisiä valvonta- ja maan, maahantuontitoimia. Vaikut, vaikutusarviointi on lähes valmis ja pitäisi saattaa päätökseen pian neljä ehdotusta. Ensinnäkin virallisten tarkastusten sekä eläin- ja kasvilakien ja myöskin kasvien lisäysmateriaaleja koskevan lainsäädännön ehdotukset pitäisi hyväksyä tämän vuoden loppuun mennessä, jotta saataisiin modernisoitua tämän alan lainsäädäntöä. Olen nyt antanut, hyvät naiset ja herrat, pikaisen katsauksen lainsäädäntöasiakirjoihin tällä hetkellä ja uskon vahvasti, että te olette keskeisessä roolissa, jotta voitaisiin varmistaa, että toimielinten työ pysyy keskittyneenä kuluttajien etuun. Ja sen takia teen teidän kanssanne läheistä yhteistyötä varmistaakseni, että voimme yhdessä saada aikaiseksi kansalaistemme paremman elämän. Ja nyt odotan innolla kuulevani tämän valiokunnan kantoja asiasta ja vastaan mielelläni kaikkiin kysymyksiin, mitä teillä saattaa nousta esiin. Kiitoksia. Kiitoksia komission jäsen tästä esityksestä. Minulla on nyt 17 kollegaa puhujalistalla. He kaikki haluavat siis käyttää puheenvuoron. Anteeksi, 19 kollegaa peräti. Meillä on erilaisia kysymyksiä, lääkintävälineet, lainsäädäntöaloitteet ja kollegat ovat hyvin kiinnostuneita tästä kaikesta. Haluan aloittaa koordinaattoreista. Ensimmäinen keskustelija on herra Liise. Kolme minuuttia olkaa. Kiitoksia ja kiitokset komissaarille myöskin työstä ja esityksestä tänään täällä Haluaisin ottaa esille kaksi tulevaa lainsäädäntöhanketta. Ensinnäkin kliiniset kokeet. Hyvä, että komissio tulee tekemään tästä ehdotuksen ja olemme varmaan tavoitteesta yhtä mieltä. Haluaisin tiedustella ja samalla rohkaista teitä. E, tämä kliinisten kokeiden rekisteri pitäisi ottaa ehdotuksen mukaan, koska meillä on edelleen se ongelma, että kun lääkevalmisteita, niille annetaan lupia, niin kaikkia kliinisiä kokeita ei välttämättä ilmoiteta eikä varsinkaan niitä, joiden tulokset ovat olleet ehkä jopa kielteisiä, niistä ollaan mieluummin hiljaa. Eli äh, olisi hyvä, jos alusta lähtien nämä kliiniset kokeet pitäisi sitten ilmoittaa, ja näin saataisiin sitten tietoa niistä ongelmista, joista muutama viikko sitten täällä keskusteltiin, nimittäin siitä, että kolmansissa maissakin tehdään näitä kliinisiä kokeita ja ei välttämättä voida olla varmoja siitä, että laatu ja eettiset standardit, joita meillä on EU:ssa lääkkeiden osalta, niin että niitä on sitten kolmansien maiden klinsakokeissa noudatettu. Täältä on tullut vähän epä- tai huolestuttavaa viitettä, joten sikäli tämä rekisteröinti voisi auttaa, mutta joka tapauksessa haluaisin pyytää, että komissio kiinnittäisi huomiota tähän kolmansien maiden kliinisten kokeiden rekisteröintiin. Ja sitten, sitten lääkinnälliset laitteet tästä puhutte. Ja tässä varmasti tos, tosiaan meidän pitää nyt nopeasti työstää ö, päivitettyä lainsäädäntöä. Nähtävästi myös lääkinnäisten laitteiden kohdalla on tarkoitus käsillä in via vitro diagnostiikkaa. Ja tässä ovat kyseessä esimerkiksi testaukset, ja haluaisin erityisesti ottaa esille DNA-testit, koska yhä enemmän on sellaisia testejä, joiden tarkoitus on ennustaa tulevaisuutta. Meillä ei välttämättä ole tässä riittävät turvallisuus- ja laatustandardit, ja tämä on rajat ylittävä ilmiö. Voi lähettää vain verikokeen jonnekin, ja sitten kaikki mahdollinen saa ka- mahdollisen ennusteen, ja jos tämä kaikki sitten on tosiaan totta, niin tästä tarvittaisiin jonkinlainen laatustandardi. Ja täällä parlamentissakin on tästä hyväksytty jo muutama vuosi sitten päätöslauselma. Tarvitsemme tässä siis laadullista neuvontaa, jos, jos näillä testeillä on aika dramaattisia mm, vaikutuksia sitten mm, ihmisen elämään, että saa vaikka tietää, että sairastaa perinnöllistä sairautta, niin pitää ainakin ylipäätään tietää ensin, voiko tuohon testiin luottaa. Ja sitten täytyy myöskin ennen testin tekemistä saada neuvontaa ja varoituksen siitä, että testin tulokset saattavat olla dramaattiset, niin että toivomme, että tämänkin asian otatte huomioon lainsäädäntövalmistelussa. Kiitoksia Peter Liise. Seuraavaksi Linda Mac Evans. Hän on ö, sittelijänä ö, lääkinnällisten laitteiden. Ö, Linda, ole hyvä me toivomme, että saa, pääsemme nopeasti sopimuksiin kollega kollegojen kanssa. Me olemme tavanneet monta kertaa varjoesittelijöiden kanssa ja toivomme, että saamme tämän asian nopeasti eteenpäin. Tänään minulla oli kokoontuminen neuvoston kanssa ja sekin vie asioita eteenpäin. Jotkut toiset kollegat puhuvat näistä suurista asiakokonaisuuksista, mutta minä haluaisin puhua jostain, mistä ei vielä ole puhuttu, nimittäin eläinkuljetuksista. Te olette varmasti tietoinen siitä, että meillä on miljoona allekirjoitusta tämän asian suhteen ja tiedätte myös suunnitelmasta, jonka mukaan pitkän matkan eläinkuljetuksia on vähennettävä, eikä komissio ole vielä tämän asian suhteen tehnyt mitään. Aiotteko te liikkua tässä asiassa? Tämän parlamentin ja komission aika alkaa loppua tässä asiassa. Toivon, että saatte pöydälle jotain nopeasti. Eurooppa kansalaiset ihmettelevät, mitä e, virkaa EUlla on ja eläinten hyvinvointi on ollut yksi hyvin menestyksekäs teema Euroopan unionin toiminnassa. Kiitos. Seuraavaksi Chris Davis, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. On mukava herra komissaari jälleen. Minä kärsin, ka- olen kauhean kärsiväinen, koska minulla on hirvittävä hammassärky ja mitä voisitte komissaarina nyt tehdä jotakin sen suhteen? Ette ehkä kuitenkaan pysty kauhean paljon tekemään. Kunnioitan toki teidän poliittisia taitojanne. Varmaankaan ette kuitenkaan hammaslääkärin poraa pysty niin tehokkaasti pyörittämään. Niin kaksi asiaa, ja ne ovat kosmeettisia, koska tehän tiedätte, että lainsäädäntö tulee voimaan noin kahden kuukauden, kahdeksan kuukauden kuluessa, eli koskien tietyt aineet, joita on testattu eläimillä. Ja tietyt tahot voidaan, voivat etsiä porsaanreikiä erityisolosuhteita silmällä pitäen ja voisittekohan ehkä viedä tätä asiaa eteenpäin, voisitteko kommentoida. Ja mitä mieltä olette, tuleeko sen olla primäärilainsäädäntöä vaikka delegoitujen lai, säädösten kautta, koska pitäisi varmistaa, että rajat ovat mahdollisimman tiukat. Ja toiseksi mitä tulee John Mandersiin, joka joutui lähtemään tässä, niin resurssitehokkaan Euroopan tiekartalla komissio otti esille ruokaan, ruoan haaskaamisen, mitä pitäisi vähentää 50 prosentilla. Ja teidän kuluttajasalkussanne, niin onko tämä sellainen ala, jonka te katatte toiminnassanne myös? Ja jos se on, niin mitä komissio aikoo tehdä, jotta saataisiin edistettyä käytännöllisiä aloitteita tämän ongelman käsittelemiseksi? Thank you very much, Chris. Now for the Greens. Kiitoksia, Chris. Sitten Michelle Vasi vihreistä. Ole hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvää päivää komissaari. Minulla olisi aika täsmällinen kysymys. Kansalaisjärjestöt ovat ö, ottaneet meihin yhteyttä tuholaistorjunta-aineiden suhteen. Ne, ne sanovat, että 2008-2012 markkinoilla on ollut noin 10 sellaista tuholaisten torjunta-ainetta, jotka, ö, olisi kuitenkin, jotka oli vapaaehtoisesti sovittu, että ne otetaan pois markkineilta. Eli tällaiset yritykset eivät kunnioita ö, eivät kunnioita näitä sääntöjä ja 3308 tammikuussa tehdyn asetuksen nojalla tämä olisi pitänyt tehdä ja sellainen uudelleen asettamisproseduuri on olemassa, jonka nojalla tilanteessa olisi pitänyt saada muutos. Sitten systeemi, on olemassa kemiallisia aineita, jotka esimerkiksi saavat aikaan mehiläiskuolemia, ja te kyllä, tiedät, te kyllä tiedätte tuholaistorjunta-aineiden tuhoavat vaikutukset ihmisten terveydelle. Eli mikä on teidän kantanne tähän kysymykseen direktiivi 91 mahdollista tuholaistorjunta-aineiden uuden homologoinnin. Mitä te sanotte tähän asiaan? Thank you very much. And as speaker, the first... Kiitoksia. Sitten eh, seuraava puhuja Kati Kaliotat. Dank wel, meneer Dalli, dat u weer hier bent. Ik vind altijd Kiitoksia paljon ja kiitoksia komissaari Dallille. On oikein hienoa, että saadaan jälleen kerran vaihtaa ajatuksia tällä tavalla. Ja on, olen iloinen siitä, että kerroitte, että aiotte esitellä kaksi ehdotusta, yksi koskien kloonausta ja toinen uuselintarvikkeita. Kloonaus on jotakin sellaista, johon kohdistuu yhä enemmän painetta ja haluaisin kysyä teiltä, tiedättekö kuinka taikka mitä Pang Pang on? Niin, kyllä näin, että, että olet olette hieman yllättynyt. Kerronpa teille, jotka ette tiedä, että eilen oli uutis, uutinen, että Kiinassa on uusi dollilammas, joka on nimeltään Pang Pang. Eli se on risteytys lampaan tai geenimanipuloidun lampaan ja sitten kloonatun lampaan välillä, jotta saataisiin siihen lisää rasvaa. Ja tämä tapahtui käyttäen rengasmatoja. Eli sitä kutsutaan rengasmatolampaaksi. Minä kutsuisin sitä matolampaaksi. Eli kloonauslainsäädäntöön kyllä kohdistuu paljon painetta. Se on yhä kiireellisempi asia. Me haluamme tai täällä halutaan myydä tätä tällaista tuotettua tuotetta hyvänä ympäristöystävällisenä tuotteena, jossa on paljon rasvaa, mutta voimmeko me tällaista ruoan tuotantoa ehkäistä jollakin tavalla täällä? niin, että GMO-prosesseja voitaisiin käyttää, vai pitäisikö GMO- tai kloonauslainsäädäntöä ö, uudistaa nopeammin? No mitä sitten tulee eläinkuljetuksiin, niin tietän, että suurin osa parlamentista oli, par, parlamentista oli voimassaoloajan lyhentämisen kannalla. Ja te sanoitte, että yksi asetuksen vuodelta 2005 välillä ei ole mitään eroa. Voisitteko vahvistaa, että se oli, oli ää, virhe ja voisitteko vahvistaa, että eläinten kuljetuksen pitäisi olla mahdollisimman lyhytaikaista? Ja sitten elintarviketurvallisuudesta. Mitä voimme odottaa ehdotuksistanne koskien ää, ravitsemusprofiileja? Kiitoksia. Tässä oli ensimmäinen kierros. Täällä oli Pang Pang ja kaikkia muitakin uutuuksia. Ja tässä kohtaa annan sitten komission jäsenille mahdollisuuden vastata näihin kysymyksiin. Olkaa hyvä, herra Dalli. Okay. <coughs> Well, thank you uh, very much. Uh, I... No niin, kiitoksia paljon. Aloitan Peteristä ja kliinisistä kokeista. Uskon, että ehdotuksenne on kyllä tulleet kuulluksi, ovat tulleet kuulluksi ja ne tullaan huomioimaan uusissa ehdotuksissamme. Luotamme tällä hetkellä, että tulemme varmistamaan, että kaikki sellaiset kliiniset kokeet, joita käytetään lääkkeen hyväksymismenettelyssä tai sellaisessa, tulee ennakkoilmoittaa ennen kuin kokeiden teko alkaa. Eli missä se tapahtuu, riippumatta missä se tapahtuu, vaikka se olisi Euroopan ulkopuolella. Ja itse asiassa uskon, että sen tarkoituksena on valvoa suoritettavia kliinisiä kokeita, jotta voitaisiin varmistaa, että käytettävät kriteerit ovat oikeita kriteerejä ja jotta meille kerrotaan kaikista tuloksista, olivat ne sitten positiivisia tai negatiivisia. Koska tottahan on, että negatiiviset kliinisten kokeiden tulokset edistävät tiedettä. Ja minun mielestäni tiedeyhteisölle kokonaisuudessaankin on tärkeää saada tietoa siitä, mitä kliinisistä kokeista on saatavissa. Ja mitä tulee in vitro- ja DNA-testaukseen, niin sikäli kun ymmärrän niihin liittyvää ongelmatiikkaa, niin ne ovat enimmäkseen eettisiä ja ne kuuluvat jäsenvaltioiden toimivaltaan. Niitäkin asioita tullaan keskustelemaan tässä kontekstissa. Sitten Linda puhui lääkeaineiden valvonnasta. Olen iloinen, että prosessi etenee suunnitelman mukaisesti. Viime aikoina olen kuullut hieman turbulenssia tuolla neuvostossa olevan, mutta varmasti ne siitä siloittuvat. Minulle on hyvin tärkeää ymmärtää, että olemme saaneet hyvin spesifejä vastauksia. Meille on osoitettu, että raportointi rakennetta täytyy vahvistaa. Ja se, että jos jätetään raportointivelvollisuus vain eh, luvan hakijoille epäsäännönmukaisuuksista, niin se ei ole riittävä menettely. Tämän parlamentin täytyy kuitenkin ja neuvoston yhdessä hyväksyä, jos muutoksia tehdään eläinten kuljetuksesta haluaisin ottaa siihen myöskin Rovaliotarin yhteyden, niin siitä olemme kyllä keskustelleet. Ja meidän kantamme siihen on se, että meillä on olemassa eläinkuljetusasetus, ja me tiedämme, että valitettavasti tämän asetuksen täytäntöönpano ei ole toivotun laista. Ja meidän täytyy pitää ensinnäkin kiinni siitä, että varmistetaan, että näitä, nämä asetukset pannaan täytäntöön asianmukaisesti käyttämällä modernia teknologisia työkaluja asetusten täytäntöönpanoa varten. Kysymykseen siitä, että että olenko samaa mieltä siitä, että eläinkuljetusten pitäisi olla niin lyhyitä kuin mahdollisia, niin voin toistaa vain sen, mitä olen sanonut julkisesti monestikin. Nimittäin se, että uskon, että kuljetuksia ei pitäisi olla ollenkaan, jos mahdollista. Ja varmasti useimmat olette jo minua kuulleet tästä asiasta, nimittäin tämä alkuperämerkintäkysymys eläintuotteiden kohdalla, eli että ne merkitään teurastuspaikan mukaan eikä sen paikan mukaan, missä niitä on ruokittu. On kysymys, joka todellakin vie meidät asian juurille. Eli mikä saa aikaan eläinkuljetusta? Juuri tämä asia. Ilman, että täytyy mennä kauhean monimutkaisiin asetuksiin ja mm, kuljetusmatkojen mittaamiseen ja loggauksiin ja ulosloggauksiin ja niin edes, edespäin. Täytyy ensinnäkin kysyä, että miksi koko kuljetusta tapahtuu. Siksi, että romanialaisia hevo, hevosia merkitään italialaisiksi sen takia, että ne kuljetetaan Romaniasta Italiaan teurastettavaksi. Onko siinä mitään järkeä, vaikka heidät on kasvatettu Romaniassa, vaikka ne on kasvatettu Roma- Romaniassa? Tämä on vain yksi esimerkki. Mutta tämä on juuri se kysymys, josta ajatteluni lähtee toden sanoakseni. Ja uskon myös, että yhteistyö teidän kanssanne voi auttaa meitä saamaan aikaiseksi todella vaikuttavia ratkaisuja tähän eläinkuljetusongelmaan. No sitten kosmetiikasta. Kysymykset, jotka meillä on edessämme, ovat sen suuntaisia, että vaikka kosmetiikateollisuus on edistynyt kovasti, niin tosiasia on se, mikä myös tämän parlamentin lainsäädännön myötä on mahdollista, että on mahdollista korvata eläintestaus vaihtoehtoisilla testeillä, ja siinä on saatu paljon edistystä aikaiseksi, ja tiedän, että paljon investoitukin asiaan on, ja se on hyvä asia, niin siitä huolimatta meillä on vielä sellaisia testausmuotoja, joille meillä ei ole vielä vaihtoehtoja käytettävissä. Ja kun kysyin, että minkälais, minkälaisessa aikataulussa voitaisiin ajatella ratkaisun ongelmiin löytyvän, niin yksi on näkyvissä kuuden vuoden aikavälillä, mutta ne kaksi muuta ovat sellaisia, että niillä ei ole mitään aikamäärää vielä nähtävissä. Minun näkemykseni tästä asiasta on se, että koska meillä ei ole tällaista loppumääräaikaa, päivää, jona johon mennessä tai jolloin voidaan näitä vaihtoehtoisia menetelmiä kehittää, niin on aivan selvää, että silloin päätöstä vain lykätään. Uutta lainsäädäntöä on vaikeampi saada aikaiseksi nopeasti. On aivan loogista mielestäni sanoa, että lainsäädäntö sellaisena kuin se on nyt pitäisi saattaa voimaan sellaisena kuin se on suunniteltu. Eli sitä ei pitäisi lykätä. Se olisi siis se ensimmäinen sääntö. Toisaalta me uskomme myös, että meillä vielä, meidän, me vielä joudumme sallimaan mahdollisuuden todellisille innovatiivisille elimille tai tuotteille, sanotaan näin, erityisesti raaka-aineille kehitysmahdollisuuden. Ja me mietimme, että ehdottaisimme uusia poikkeuksia koskevan järjestelmän, joiden myötä kansalaisilla olisi mahdollisuus saada uusia arvokkaita kosmetiikkatuotteita niin, että niitä voitaisiin markkinoida eläinkokeiden puuttumisella. Nämä olisivat poikkeuksia ja niihin liittyisi hyvin tiukat säädökset siitä, kuinka niitä sovelletaan. Ja me tulemme pyytämään myöskin joustavaa, joustavampaa tulkintaa sille, kuinka kosmetiikkayritykset voivat käyttää EUn sisäistä tai EU-ulkopuolista tietoa oseut- todentaakseen tai todistaakseen kosmetiikka tuotteiden käytön esimerkiksi lääkinnällisessä käytössä. Ja sitten edustaja Evansin kysymyksen vastaan, että kyseessä on primäärilainsäädäntö, eli silloin on mahdollista kattavasti valvoa ja tutkia kaikki tehtävät ehdotukset. Ja aivan kuten oikein sanoitte, määräysten kiristäminen olisi tarpeen, mitä määräyksiä sitten säädetäänkin. Sitten eli, elintarvikkeiden ja ruoan haaskaamisesta. Tämä on komissaari Potocnikin toimialaa erityisesti, mutta teemme läheistä yhteistyötä hänen palveluidensa yksikönsä kanssa ja tämän vuoden loppuun mennessä pitäisi olla tulossa uusi ehdotus kestävästä kulutuksesta tämän asian tiimoilta. Komissari Potocnikin kanssa olimme konferenssissa, jossa käsiteltiin ruoan haaskaamista ja tällä aiheella on hyvinkin korkea profiili toiminnassamme tällä hetkellä. Se on ensinnäkin ympäristökysymys, mutta se on myös elintarvike kestävyyttä koskeva kysymys. Ja totta se on, että se on myöskin taloudellista todellisuutta koskeva kysymys. Kun me kasvatamme ja valistamme kansaamme siitä, kuinka he onnistuvat hallinnoimaan ja käsittelemään elintarvikkeitaan paremmin, niin se ei tarkoita pelkästään, pelkästään sitä, että se antaa merkkejä siitä, mitä kansalaisemme ostavat, vaan myös siitä, että minkä lailla ja minkälaisissa paketeissa esimerkiksi kansalaisille ruokaa markkinoidaan. Jos ostetaan isoja paketteja, niin silloin täytyy heittää pois myös aika paljon ö, ylijäävää materiaalia. No sitten kasvinsuojeluaineista vielä. 2009 vuonna Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyi uuden säädöksen tai lainsäädäntöpuitteiston kasvinsuojeluasetuksen. Ja sen myötä me pystymme tutkimaan uudelleen joitakin kasvinsuojeluaineita, joita markkinoilla oli. Ja siinä oli jo tällainen äh, auringonlaskulauseke tai aika niin sanotusti. Eli markkinoilta ei vedetty mitään suoraan pois, mutta asetettiin tietty määrä aika, jonka aikana näiden kasvinsuojeluaineiden tarkastus pitäisi tehdä uuden lain, lainsäädännön mukaiseksi. Eli tästä tässä projektissa on kysymys. No sitten pängpängistä vielä. Niin, kloonauksesta, kuten on jo sanottukin, täällä Leotardin kanssa. Me olemme sovittelukokouksessa asiasta käyneet vilkasta keskustelua ja mehän lupasimme paneutua vaikutusarviointiin, ottaen huomioon koko kloonauskysymyksen, merkinnät ja kaikki mitä siihen liittyykään, ja sukupolven lukumäärän ja niin edespäin. Kaikki ne kysymykset, joita otettiin esille, tulevat muodostamaan osan tätä vaikutusarviointia ja se on jo alkanutkin, mutta me emme voi tällaista vaikutusarviointia tehdä oikotietä pitkin, eikä voida sanoa, että se olisi nyt valmis parissa kuukaudessa ja laatia siitä tutkimus ja raporttia niin edespäin. Eli täytyy olla kärsivällinen ja noudattaa määräaikoja. Uskoisin, että 2013 vuoden alussa saamme siitä tulokset käytettäväksemme ja voimme toimittaa ne teille kloonauksesta. Siis ja sitten voimme keskustella siihen liittyvästä spesifistä lainsäädännöstä, kuten olemme luvanneet. Mutta minä haluaisin nähdä sen tilanteen, että tällä välillä, ilman että odotellaan tätä kloonausprosessin lopun saattamista, voitaisiin tarkastella, jos haluamme eh, uuselintarvikedirektiiviä ja viedä sitä eteenpäin ja puuttua myös niihin asioihin, joita te olette ottaneet esille kloonauksen yhteydessä. Tämän uuden lainsäädännön suhteen, joka voidaan ottaa esille ja hyväksyä hyvinkin nopeasti. Uuselintarvikkeissa voidaan ottaa vaikkapa kappale mukaan kloonauskysymyksistä. Ja tällä tavalla saadaan yhteen lainsäädäntö säädökseen jotakin, joka auttaisi meitä valvomaan ja hallinnoimaan jotakin pängpängiä ja muitakin tuotteita. Tämä olisi minun ehdotukseni, mutta olen sanonut jo aikaisemminkin, että annan teille tehtävän antaa signaalin siitä, että haluatteko te lähteä tälle vielä vai ei. Tämä voisi olla se nopea tie, eli uusi elintarvikedirektiivi, jossa olisi joitakin kloonausrajoitteita ja sitten odotettaisiin laajempaa kloonaukseen keskittyvää spesifiä lainsäädäntöä, joka tulee myöhemmin perustuen vaikutusarviointiin. Tai toisaalta sitten odotetaan ja otetaan nämä molemmat paketit yhdessä siinä vaiheessa vasta, kun kloonausehdotus on valmis. Mutta minä todellakin odotan tältä valiokunnalta enemmänkin merkkiä siitä, että kummalle tielle lähteä. No sitten ravitsemusprofiilit, ravintoaineprofiilit Me vielä tutkimme asiaa vielä, kuinka tätä voitaisiin viedä eteenpäin. Se ei ole kovin helppo aihe, mutta me olemme käsit- tulemme käsittelemään tätä niin kuin kaikkia muitakin meille esitettyjä vaatimuksia. Kiitos. Kiitoksia komission jäsen näistä täsmällisistä ja konkreettisista vastauksista koordinaattorien kysymyksiin we introduce worldwide because it's a worldwide issue. Rio plus 20 hän voitaisiin ottaa esille myös tulevassa konferenssissa. Tiedän, että herra Tosnifkin työskentelee tämän teeman parissa löytää konkreettisia asioita Rioa varten, Rio plus 20 varten. 14 puheenvuoropyyntöä vielä ja haluan Anna kaikille mahdollisuuden kysyä kysymykset. Eli yksi kysymys tai yksi tai puolitoista minuuttia aikaa per kysyjä, jotta komission jäsenkin ehtii sitten vastata kysymyksiin. Françoise Grostet ja sen jälkeen Clarice Woolman. Françoise Grostet, ole hyvä. Onpa harmi, että ei ole kuin puolitoista minuuttia aikaa, koska aikaa on paljon. Minä olen terveysohjelman esittelijä ja haluaisin komission jäsentä aivan ensiksi onnitella siitä, että te olette komissiossa saaneet 5,7 prosentin korotuksen edellisen terveysohjelman verrattuna komissiolle. Tämä on todellakin hieno saavutus kriisi aikana. Bravo! Me toki tuemme teitä tässä terveysohjelmassa. Tiedätte, että minulla on pieni Eh, erimielisyys teidän kanssanne otsikosta. Teillä on terveyskasvun eh, palveluksessa ja minä haluaisin terveys ja kasvu otsikoksi, koska minun mielestäni terveys ei pelkästään tottele tällaista kasvulogiikkaa. Ja tässä valiokunnassa tulemme varmasti keskustelemaan tästä asiasta, joten en nyt mene siihen sen pidemmästi. Sitten eh, neljä innovaation vahvistaminen, terveys parempi laatu, e, e, sairauksien ennaltaehkäisy ja kansalaisten suojelu terveyshaitoilta tai terveysuhkilta ovat kaikki tärkeitä tässä ohjelmassa ja luotamme siihen, että nämä rahat jaetaan tasapuolisesti ja meidän täytyy toki ajatella myös, minkälaisia seurauksia väestön ikääntymisellä on ja tätä pohditaan yhdessä teidän kanssanne ja myös puheenjohtajavaltion kanssa. No sitten kolmas asia on kiinalaisten tuotteiden valtava ryntäys markkinoille ja 51 prosenttia eh, eh, kiinalaisista elintarvikkeista ei läpäise kontrolleja. Eh, sieltä on löytynyt kaikenlaista kiviä, tomaattipyrestä ja erilaisia melamiinia jostain aineesta ja liivatetta katkaravuista. Kaikki tämä on hyvin Vakava, kun Kiinassa on raskasmetalleja ja siellä viljellään maaperää, jossa on raskasmetalleja ja komissiokin on sitä mieltä, että Kiina ei ole elintarviketurvallisuuden normeja täyttävää, mutta olisi mukava saada jotain yksityiskohtia näistä asioista, koska mielestäni tilanne on hyvin vakava. Kiitos. Kiitos sitten Chris Wunit ja sitten Hosnell. Uh, Kiitoksia ja tervetuloa tänne valiokuntaan, komissari tietenkin tämän pitäisi olla äh, terveys ja kasvu, eikä tervettä kasvua varten. Äh, ja äh, tässä on nyt ikävä, että on unohtu tämä ehkäisypuoli. Sitten hyvä, että niin kliiniset kokeet tulevat vielä ennen kesää. Tilanne ei ole tällä hetkellä tyydyttävä, niin oli kiva kuulla tästä. Mutta varsinainen kysymykseni koskee tupakkatuotteita. No, mm, mm, mm, tämän aivan erityisesti kirjoittaa, että tämä on varmasti tärkein kysymys, jota tämä valiokunta voi edistää parlamentissa. Tiedämme, että tukapakkatuotteet vaarantavat terveyden ja maksavat paljon terveystoimelle. Ja te olette kovasti tukeneet tätä työtä tupakan torjunnassa, mutta olen pettynyt siihen, että pitää odottaa vuoden loppuun asti ennen kuin saadaan ehdotuksia. Olisin halunnut saada nuo ehdotukset jo nyt. Olemme odottaneet aivan liian kauan noita ehdotuksia. Toivottavasti nämä ehdotukset tulevat mieluummin vähän ennen kuin myöhemmin Toivottavasti tässä ei tule enää viivettä. Ja toivottavasti teillä, te aiotte ryhtyä toimenpiteisiin tupakan torjumiseksi. Tiedän, että tupakkateollisuus on kovasti lobannut ja yksi ongelma liittyy tähän laittomaan kauppaan eh, ja pakkaamiseen. Toivottavasti voimme teille tähän jotain, mutta minun mielestäni tämä on vain varsinainen teko syy sille, että ei voida eh, säätää tällaisista valkoisista pakkauksista. Eli toivon, että todellakin tämä ehdotus on mahdollisimman pian, koska tämä on liian tärkeä kysymys, niin että se viivästyisi. Lennis, next speaker is Horst. Kiitoksia. Sitten Horst Nehard ja sitten Jolainen. Kiitoksia komission jäsen, että olette täällä. Kysymykseen siitä, pitäisikö meidän ottaa ö, uudet normit uuselintarvikkeiden käytön, suhteen käyttöön, niin meidän kyllä pitäisi vastaukseni on kyllä. Tämä on minun ö, kantani. En tiedä, onko se myös valiokunnan enemmistön kanta. Arvoisa komission jäsen, me teemme paljon lakeja ja sitten jäsenmaat eivät pane niitä täytäntöön. Ja nyt jälleen kerran saamme todeta, että lakeja ei ole taaskaan ö, ähm, pantu täytäntöön. Aiotteko te nyt vihdoinkin rangaista näitä jäsenmaita, jotta saisimme vihdoinkin vähän ö, äh, toimintaa? Sitten on antibiootti äh, vastustuskyky, antibioottiresistenssi. Onko teillä äh, eläin- ja ihmispuolella sama tasapainoinen lähestymistapa vai yksi ainoa lähestymistapamme. Odotamme antibioottilainsäädäntöehdotusta. Sitä olemme odottaneet jo aika kauan. Milloin se oikein tulee ja otetaanko se mukaan viranomaiskontrollien muutokseen? Myös eläinten lääkitsemiseen käytettävien lääkkeiden laki on tärkeä. Monet eivät varmaan tiedä esimerkiksi omenaohjelmasta. Se siitä saisi oikein hyvän vaikutelman jäsenmaissa. Siten Eurooppaa voitaisiin myydä kansalaisille. Se on yksi hyvä esimerkki hyvästä ohjelmasta. Jolainen sitten kolin loppu. Generalsekretärin Paula Testor ist auch der herzlich willkommen. Niin, tervetuloa vain komissaari tänne valiokuntaan. Health for Growth Tämä ei muilla kielillä kuulosta ollenkaan järkevältä. Saksaksi esimerkiksi täytyy sanoa, että tämä kuulostaa tosi epäilyttävältä. Eli miettikääpä jotain muuta otsikkoa. Ei kuulosta oikein hyvältä. Sitten uuselintarvikkeet ja kloonaus. Tästähän käytiin monta kierrosta koordinaattorien kanssa ja on varmasti järkevää erottaa ne emme saa niitä yhdistettyä niin, että uusi elintarvikelainsäädäntö, siitä pitäisi sopia. Siitä olimme samaa mieltä, että siinä on viimeistä sanaa sanottu ja te lupailitte, että 2013 alkupuolella tulisi kloonauslainsäädäntöehdotus ja Matias Grote voi varmasti sitten antaa tästä signaalin, koska kun suurin osa koordinaattoreita tästä oli sitä mieltä, että meidän pitäisi siihen puuttua, niin näin pitäisi sitten tehdä. Ja sitten tämä Seitsemäs tutkimusohjelma, siinähän on kokonainen osio terveyttä ja ympäristöä koskien ja viime viikolla pyysimme uutta ohjelmaa terveyttä ja ympäristöä varten, koska aiempi ohjelma on vuodelta 2004. Minä en tiedä, onko se teidän heiniänne vai kollegalle kuuluva asia, koska terveyden ja ympäristön välillä on niin paljon linkkejä. Sitten vielä ihosyöpä. Tulin juuri yhdestä kongressista, jossa meitä oli useita paikalla Kööpenhaminassa. Ja muutamissa maissa meillä on sellaisia sääntöjä, että alle 18-vuotiaat eivät saa käydä solariumissa, koska solariumit aiheuttavat ihosyöpää. Teidänkin pitäisi tässä aktivoitua, koska tämä on kasvava ongelma. Ja kun väestö ikääntyy Euroopassa, niin meillä on yhä enemmän näitä ihosyöpätapauksia. Ja tästähän on olemassa parhaat käytänteet niin, että ehkä teilläkin olisi tässä sananen sanottavana. Kiitoksia. Sitten Korin Lepage ei olekaan paikalla. No sitten äh, Rova Evans. Thank you, Chair, and... Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia komission jäsenelle myös. Mainitsit esityksessänne, että odotitte jonkinlaisen poliittisen sopimuksen saatavan aikaiseksi GMOista kesäkuuhun mennessä viime vuonna, kun puhuttiin ei-auktorisoiduista GMOista maahan tuodusta, tuodussa rehussa, ja se oli sallittu, ja nyt sitten oltaisiin sallimassa se myös elintarvikkeissa. Toivottavasti vahvistatte nyt, että tämä toimenpide ei tule koskemaan myöskin siemeniä, koska mehän tiedämme, että GMO-tuotteiden levittäminen ympäri Eurooppa on käynnissä ja jos tämä nyt sitten siemeninkin kohdistetaan, niin se saa aikaiseksi vahvaa vastustusta. Euroopan parlamentti varmasti saa vahvan vastakaiun ihmisiltä, jotka haluavat lisärajoituksia GMOlle. Uh, Kiitoksia kaksi viimeistä on Ajuso ja Kallenbach. Ajuso. Sí, muchas gracias. Sí. Kiitoksia komission jäsen näistä selityksistä. Olen täysin samaa mieltä lääkkeiden ja Rova Evansin kanssa, mutta koska aika on vähän, minä puhun teille eläinten hyvinvoinnista. Minusta on hienoa, että eläimillä olisi on hyvinvointia ja että eläimet matkustavat oikein mukavasti. Ja minusta olisi mukavaa, että mekin voisimme matkustaa lentokoneessa hieman mukavammin ilman, että polvet osuvat edessä olevan istuimeen miljoona Eh, allekirjoitusta, mutta nuo allekirjoittajat eivät varmaan tiedä, kuinka paljon lisää eh, kuluja tulisi siitä, että eläimet matkustaisivat väljemmin. Eläinten hyvinvointi on mielestäni asia, jota ei pidä hoitaa allekirjoituksilla, vaan tieteellisillä kertomuksilla ja EFSAn kertomuksilla ja raporteilla. EFSA sanoo, että kyse ei ole siitä, kuinka monta tuntia nämä kuljetukset kestävät, vaan missä oloissa nämä kuljetukset tapahtuvat. Ja eläinten hyvinvoinnin kannalta tärkeää on myös se, että tässä puhutaan monista taloudellisista intresseistä, joita ei nosteta pöydälle. On paljon mukavamman kuulosta, kun puhutaan eläinten hyvinvoinnista ja ympäristöstä. Me puhumme teuraaksi menevistä eläimistä, emmekä elävänä kuljetettavista eläimistä. Monilla maaseutualueilla ei ole mahdollista olla sadan kilometrin välein teurastusta tai teurastamoa, koska teurastamoihin kohdistuvat hyvin korkeat normit, mitä tulee hygieniaan ja, ja, ja muihin olosuhteisiin. Niinpä hinnat nousisivat, koska tällaiset hyvät olosuhteet nostavat hintoja ihan valtavasti, mutta me kuitenkin tuomme eläimiä ja kolmansista maista tuomme tuotteita, jotka eivät täytä näitä normeja. Eli joko me maailmanlaajuistamme tämän koko asian tai sitten me emme pääse mihinkään. Me syömme tällä hetkellä ö, tuontimunia, jotka tehdään 354 senttimetrin kokoisissa kanahäkeissä. Ja meillä on 754 senttimetriä tuo vähimmäispinta-ala, eli meillä on omat normit ja sitten me kuitenkin syömme tällaisia munia, jotka eivät täytä näitä normeja, koska me tuomme munia. Eli ihmisille täytyisi selkeästi selittää, mistä tässä teemassa oikein on kyse. Kiitoksia. Viimeisenä Karin Kalmar. Zuerst einmal ein herzliches... Ensinnäkin kiitokset komissaarille siitä, että mielellänne puhutte meidän kanssamme näistä asioista näin intensiivisesti. Haluaisin ottaa esille tämän tuotedirektiivin. Me olemme odottaneet tätä jo pitkään ja ehkä sitten vuoden loppupuolella tämä on sitten näin pitkällä. Erityisesti pitäisi kieltää tällaiset tupakkatuotteiden toksiset aineet, jotka tekevät riippuvaiseksi. Ja sitten voisin yhtä laineen. Minun mielestäni tämä otsakko ei myöllekään ole paras. Ja sitten myöskin terveyslukutaito olisi tärkeä. Mikään ohjelma ei hyödytä mitään, jos kansalaiset eivät löydä pääsyä sellaiseen terveysjärjestelmään, josta ne he sitten hyötyvät. Ja sitten vielä pyytäisin teitä huomioimaan nämä kysymykset yhteisessä maatalouspolitiikassa, koska monet terveysvaliokunnan ongelmat ovat peräisin maatalouspolitiikasta, joka ei mene oikean suuntaan. Ja nythän on mahdollista sitten alkaa kehittämään sitä toiseen suuntaan. Kiitoksia, tämä oli hyvä vinkki tässä. Tämä onkin näköjään tämä valiokunta tähtee, lähteen virallisen terveyden valiokunta, eikä enää mikään kansanterveyden valiokunta. Eli minua kyllä kovasti mennytti tuo uusi saksankielinen nimi, jonka mainitsin. No niin, sitten ehkä komissaari voitte vastata näin, tähän toiseen kierrokseen ja sitten ehkä kaikki voivat esittää seuraavalla kierroksella kysymyksiä. Uh, no niin, Tosiasia on, että nyt ohjelman otsakkeista kiistellään. No toivottavasti ohjelman sisältö kuitenkin saa enemmän hyväksyntää kuin sen otsikko. Voin vahvistaa, että emme tule siitä tittelistä nyt kiistelemään, mutta uskoisin, että meidän täytyy saada hyvä otsikko aikaiseksi. No, terveys ja kasvu ei välttämättä ota huomioon kaikkia näkökohtia, koska se pistää kasvun ja terveyden ikään kuin samalle viivalle ohjelmassamme, koska me emme laita kasvua samalle tasolle oikeasti terveyden kanssa silloin, kun yritetään laatia terveysohjelmaa. Eli jos sanotaan, että kasvu on seurausta terveydestä, niin sanoisin, että näin on, koska minä uskon näin ja olen puhunut myöskin tästä muiden kanssa, että meidän pitäisi nyt lyödä viisaat päämme yhteen ja laatia sellainen kuvaus, mikä ilmaisee todella sen, missä tässä ohjelmassa on kysymys. No miksi tässä otetaan sitten kasvun käsite mukaan? No ollaan nyt ihan rehellisiä ja suoria. Me otamme tämän kasvun mukaan sen takia, että siitä on tullut se avainsana, joka levittää budjetin ovet apposen auki. Tämä on todellisuutta. Kun puhun terveydestä, niin inhoan puhua taloudellisista aspekteista sen suhteen. Inhoan sitä todella. Mutta kuulkaa, te olette poliitikkoja, hyvät, hyviä poliitikkoja, pragmaattisia. Ja tiedän, että jotta rahakirstot aukeaisivat terveysohjelmien rahoittamiseksi, niin on alettava pukea terveysohjelmaa sellaiseen asuun, jossa, jossa talous ja kasvu slangi kukkii. Näin on pakko tehdä, jotta saataisiin lopputavoite aikaiseksi, eli terveyden aikaan saaminen kansalaisille. Kaikille kansalaisillemme. Riippumatta siitä, kuinka rikkaita he ovat tai missä he ovat tai mihin etniseen ryhmään he kuuluvat. Tämä on meidän visiomme. Ja yritämme myöskin äh, va- varmistaa terveysjärjestelmiemme kestävyyden. Tämä on suurin huoli, mikä minua painaa. Ja voin todella tunnustaa tämän, ja tämän sanoin eilenkin Tanskassa terveysministereille, että täytyy olla varovaisia, että ei päästetä terveydenhoitojärjestelmiä romahtamaan. Enkä tässä nyt ollenkaan vitsaile. Tämä ei ole leikin asia. Jos me emme todella ryhdy toimiin, enkä nyt halua lähteä tuolle tielle, koska siinä menisi kaksi tuntia, mutta meidän täytyy muuttaa ajatteluamme, meidän täytyy käyttää teknologiaa tehokkaalla tavalla, etsiä uusia rahoitustapoja, investoida terveyteen, innovaatioon ja muihinkin asioihin. Ellei näin tehdä, niin ongelmia on edessämme. No Kiinasta voin sanoa, että monet tuotteet, jotka ovat peräisin Kiinasta, ei eivät ole täällä hyväksyttyjä, esimerkiksi liha ja äh, esimerkiksi äh, lampaan liha ja naudan liha. Maitotuotteet testataan tarkasti melamiinin takia ja riisituotteet myös testataan systemaattisesti. Voin vahvistaa, että teen kaikkeni, jotta riskituotteet alvotaan totaalisesti. Ja tätä käy yhä useammin, nimittäin kun käyn dialogia kiinalaisten kollegoitteni kanssa, niin me pidämme kiinni laadusta. Ja olen iloinen nähdessäni, että sieltä puolelta aletaan liikkua laadun suuntaan myös. Siellä yhteiskunnassa myös etsitään ja, ja, ja pyritään kohti laatua ja taloutta suunnataan uudelleen kohti kotimaista kulustusta – eikä enää nojauduta täysin vientiin. Ja tämä myöskin nostaa esiin kuluttajien laatukysymyksiä ja vaatimuksia omilla tuotantolaitoksilla. Oma mottoni on laatua tuotannon alkulähteillä, eli autetaan heitä saamaan aikaiseksi laatua siellä valmistuspaikalla ja alueella. No sitten siirrytään tupakkaan vielä. No, olisin toivonut, että tämä olisi tapahtunut eilen, koska tästä on puhuttu. Mutta tässä täytyy tunnustaa myös ihan suoraan, että koin olevani ikään kuin eh, jo, lohi, joka pyrkii ylävirtaan, eikä se ole helpoa, helppoa. Ja jatkan ponnistelua täysin voimin varmistaakseni, että saisimme aikaiseksi kattavan sisältörikkaan ehdotuksen, jolla todellakin saavutetaan ne tavoitteet, jotka olemme asettaneet itsellemme, eli tupakoinnin vähentäminen erityisesti nuorten keskuudessa ja erityisesti nuorten naisten keskuudessa, jotka valitettavasti tilastoittemme valossa kasvavat määrältään jatkuvasti. Ja sen takia olen sitoutunut tähän ja jatkan edelleenkin asian eteenpäin viemistä niin paljon kuin mahdollista ja niin ponnekkaasti kuin mahdollista. Uuselintarvikkeista sanoisin jälleen, kuten jo sanoin aikaisemminkin, viittasin teidän kantaanne aikataulusta. Haluaisin sen saada aikaiseksi mahdollisimman nopeasti, mutta tässä joudutaan varmasti vielä odottamaan. Mutta todellakin jätän päätöksenteon teille tässä asiassa. En aio ehdottaa teille mitään uutta, mikä tässä nyt monimutkaistaisi asioita entisestään. Eli entäs sitten lainsäädäntö, jota ei panna täytäntöön? On aivan totta, että ongelma on, että minkälaista keppiä komissio voi tarjota. Ja se keppi annettaisiin komissiolle itse lainsäädännössä. Monesti voimme ryhtyä toimiin, mutta sitten kun kyse on tietyistä valvontatoimista, niin me voimme sitten pakottaa vain sen verran kuin voimme ja painostaa sen verran kuin voimme. Jos nyt ajatellaan vaikkapa munivien kanojen direktiiviä, me emme pystyneet toimimaan ennen siirtymäkauden loppua millään muotoa. Katsotaanpa, mitä tapahtuu nyt. SAU-direktiivin suhteen. Me emme pystyneet ryhtymään toimiin ennen kuin tämän vuoden lopussa siirtymäaika päättyy. Me voimme toki katsoa tilannetta, mikä se on, ja pyytää jäsenvarjoilta tietoa, mutta tällä hetkellä olen jo tuolla eteläpuolella ottanut asioita jäsenvaltioiden kanssa esille ja painostanut heitä niin, että saisimme, saisimme heiltä tiedot siitä, kuinka hyvin lainsäädäntöä noudatetaan ja minkälaisia toimintasuunnitelmia on käytössä ja minkälaisiin toimintasuunnitelmiin ryhdytään niissä jäsenvaltioissa, joissa sääntöihin ei mukauduta. Esimerkiksi sianliha mietitäänpä nyt, se ei ole niin helposti jäljistettävää kuin kananmunat. On valtava ponnistus yrittää valvoa niitä tiloja, jotka eivät sääntöjä noudata. Te parlamentin jäsenet, jotka teette myös kotimaissanne työtä, niin toivoisin, että te koittaisitte painostaa näiden sääntöjen noudattamista. Itse olen Luxemburgissa maatalousministereiden puheilla huomenna ja voin vahvi- varmistaa ja vakuuttaa, että otan tämän asian kyllä hyvin vahvasti esille, kuten kaikki muutkin asiat ja kysymy- ongelmakysymykset, jotka on kantava täytäntöön. Mutta kaikki täytyy asettaa oikeisiin mittasuhteisiinsa. Olen sanonut esimerkiksi, että kun olen oppinut kokemuksistani direktiivistä, niin meidän, voin sanoa, että meidän täytyy tarkasti, tarkkana olla silloin, kun säädämme lakeja jos säädetään 12 vuoden siirtymäaika, niin se on ihan ok, mutta siihen täytyy liittää toimintaohjelma ja jonkinlainen etappeja valvova ohjelma, jolla katsotaan, mitä jäsenvaltioissa tapahtuu. Pitää olla jonkinlainen viranomaistaho, joka sitten ryhtyy toimiin, jos huomataan, että asiat menevät aivan väärään suuntaan. Eli minun ehdotukseni olisikin, että kun säädämme lakeja, meidän täytyy säätää myös valvontatoimet mielessämme ja varmistaa samanaikaisesti, että täytäntöönpano voidaan jäsenvaltioissa ö, varmistaa. Jolle ympäristön, terveyden tai ympäristöä ja ympäristön terveyttä koskevasta ohjelmasta olen ihan samaa mieltä, että ympäristö ja terveys ovat lähellä, lähellä toisiaan. Saastuminenhan tulee esimerkiksi ö, kaatopaikoilta tai sitten ilmastoongelmat vaikuttavat ilman muuta terveyteen myös. Ja solarium on yksi kysymys, josta voin sanoa, että olemme toimineet, jonka suhteen olemme toimineet vähän aikaa sitten itse asiassa asetus siitä hyväksyttiin ja sillä pyritään rajoittamaan ultraviolettisäteiden voimakkuutta solariumeissa, joten kyllä siitäkin asiasta toimia on käynnissä. No sitten Evansille. Olemme ottaneet käyttöön rehujen matalan pitoisuuden mittausjärjestelmän ja keräämme tällä hetkellä tietoa siitä, minkälaisia vaikutuksia tällä päätöksellä on ehkä ollut. Emme usko, että sillä on ollut minkäänlaisia negatiivisia vaikutuksia tai siitä olisi koitunut negatiivisia kokemuksia. Ja Samankaltaista teknistä ratkaisua tulemme ehdottamaan myöskin elintarvikkeiden nollamittausten suhteen. No lopetetaan tämän puheenvuoro tähän tässä vaiheessa. Sitten rouva Majusulle eläinkuljetuksesta. Ymmärrän hyvin kantanne. Ja EFSA, EFSAkin on antanut meille asiasta neuvoa. Ja täytyy sanoa, että tämä neuvo vielä antaa kuitenkin meille aika paljon tulkinnan varaa. Itse voin sanoa, että me todella työstämme tätä asiaa. Eläinten hyvinvointi on asia, johon voidaan ehkä palata. Ja se on tärkeä asia meille. Se on myöskin Lissabonin sopimuksessa mukana. Se on yksi Euroopan arvoista ja se on yksi missioistamme tällä hetkellä. Ja kysymyksennehän liittyi eläinten ja ihmisten hyvinvointiin, eli mihin raja vedetään. Minä sanon, että ihmisten hyvinvointi riippuu eläinten hyvinvoinnista. Meidän politiikkamme on aina ollut, että hyvä eläinten elinten hyvinvointi takaa ihmisten hyvinvoinnin, saamme hyvää ravintoa ja myöskin elintarvikkeiden turvallisuus on taattu. Sitten voimaistaminen tai voimaannuttaminen. Karen eilen Kööpenhaminassa puhuin tästä asiasta myös ja sanoin, että voimauttaminen on uusi politiikan paradigma. Ihmiset eivät tule antamaan meidän poliitikkojen puhua heille enää ylhäältä alaspäin. Meidän täytyy antaa valta ihmisille. Voimauttaminen tapahtuu silloin, kun annetaan tietoa, mutta ei pelkästään tiedosta, vaan lukutaidosta, sivistyksestä, sivistämisestä, sivistyksestä, joka mahdollistaa tiedon tulkitsemisen ja soveltamisen arkipäiväiseen elämään. Ja tämähän voi olla erilaista eri ihmisten välillä. Tämä koskee esimerkiksi elintarvikkeiden merkintöjä tai potilaiden kohtelemista ja niin edespäin. Minun kutsumukseni on todella kansalaisten ja kuluttajien voimauttaminen ja terveyssektorilla haluan saada samanaikaiseksi potilaille. tässien kanssa minulla on oikein hyvä työskentelysuhde mutta varmasti mitä olette kuulleet ohjelmasta tähän mennessä osoittaa teille, että meidän lautasemme on jo aika täysi, meidän kattauksemme on aika, aika täysi ja meillä on paljon tehtävää. Ymmärrän, mitä sanoitte tästä. Kiitoksia, Kiitoksia komission jäsen. Ja sitten viimeinen kysymyskierros. Ensimmäinen Pavel Pok, sitten Kvita Marsenis, herra Saluni, herra Sonic, mistä herra Fiener ja rouva Okuni, olkaa hyvä. Uh, like to thank to... Haluaisin tosiaankin kiittää komissiota ja komission jäsentä henkilökohtaisesti kaikista niistä ponnistuksista, joita olette tehnyt taistelussa syöpää vastaan. Tämä on äärimmäisen tärkeä teema ja Euroopan kumppanuus syöpää vastaan. Olen ollut tällaisen järjestön puheenjohtajan vuodesta 2014. Tätä ohjelmaa täytyy jatkaa, se on ollut hyvin menestyksekäs. Ehkä ohjelma täytyisi paremmin, määritellä paremmin ja, ja sen pitäisi olla vakaampi, mutta älkää pelätkö, minua ei kiinnosta niin kauheasti, mikä sen nimeksi tulee. Sitten Kriton Osenis, olkaa hyvä. Commission for being with us. Uh, Kiitoksia, kiitokset komissarit, että olette täällä. Kysyin Kreikan kansalaiselta, että mistä meidän pitäisi täällä puhua. Ja näitä on useitakin aiheita, ensinnäkin kännykät. Olemme saaneet tällaisia varhaisia varoituksia. Tiedämme, että jotkin ryhmät, niin kuin raskan olevat naiset, nuoret, parikymppiset, jotka ovat suuremmassa vaarassa. Ja sitten meillä on nämä hands-free ja Bluetooth-toiminnot, ja se vähentää tätä riskiä. Silloin kun on hyvä kenttä ja vältämme e, puhelimen käyttämisen jossakin metallisessa laitteessa, niin kuin junassa tai autosta. Meidän pitäisi valistaa kansalaisia tämän riskin vähentämisestä, koska he olevat, ovat altistuneena riskille. Sitten geenimuunnellut organismit, niin näistäkin kansalaiset pyytävät, että pitäisi olla pakolliset merkinnät sellaista tuotteista, joiden osalta eläimet ovat saaneet gmo sisältäviä rehuja. Milloin tämä komissio antaa tämän ehdotuksen? Ja sitten vielä lopuksi yksi asia tärkeä meillä on ollut, että geneeriset lääkkeet, niin näiden osalta monet lääkärit ovat sanoneet, että ne ovat vaarallisia. Ne eivät ole niin tehokkaita kuin ö, patentoidut lääkkeet. Eli haluaisin kommentin tästä. Sanoni. Kiitoksia. Seuraavaksi herra Sanoni ja sitten Juri Mekis. Andreas Saloni, olkaa hyvä. Kiitoksia komissaarille täällä olosta ja siitä, että vastaatte kysymyksiimme. Haluaisin esittää teille kysymyksen koskien elintarviketurvallisuutta vastasyntyneiden kohdalla. Viime aikoina on käynyt esiin, että dioksiinia on äidin maidossa. Kansalaiset ovat aika pelästyneitä ja on olemassa myöskin lääkärijärjestöitä, jotka ovat tästä asiasta kiinnostuneita. Roomassa järjestettiin viime aikoina asiasta muun muassa konferenssi. Eli ongelma on se, että heti kun lapsemme syntyvät tähän maailmaan, saavat maidokseen saastunutta, dioksiinilla saastunutta äidinmaitoa. Tässä on olemassa analyysisertifikaatteja ja näyttäisi siltä, että tätä tapahtuu erityisesti alueilla, joilla on polttolaitoksia ja tällaisia. Nämä laitokset toimivat tietysti lainmukaisesti ja siitä syntyy tällainen koktailvaikutusefekti. Kaikki nämä saasteet, joita ympäristössä on, vaikuttavat asiaan. Ja kysyisin teiltä, että oletteko tietoinen, että tällais, tällainen tilanne on käynnissä ja mitä ajattelette tästä ongelmasta ja mitä voitte tehdä, jotta voitaisiin ratkaista tämä kysymys, joka ei ole mikään pikkujuttu. Kiitoksia. Grazie. Next speaker is Judith Merkis. Kiitoksia. Sitten Judith Merkis ja sitten Bonuslav Solik. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos komission jäsen. Ensin Judith Merkis. First Judith Merkis. Ensin Judith Merkis, joo. The floor Thank is yours, Judith. Thank you, Commissioner, for being here. Kiitoksia komission jäsen, että olette täällä ja olette, vastaatte tähän pommitukseen kysymyksiin, joihin suorastaan pommitamme teitä. Näin, mm, minulla on vielä muutama muukin kysymys. Ensinnäkin nanohiukkaset ja nanoteknologia. Meillä ei ole spesifistä strategiaa. nanohiukkaset 2015 tiekarttaa tai muuta vastaavaa. Me ehkä tarvitsisimme sellaisen, koska nano on tulevaisuuden sana ja koko asiassa on kyse siitä, että nanossa on sellaisia aspekteja, joita ei ole vielä lainkaan tutkittu. Tarkoitan nanohiukkasten hajantumista esimerkiksi ympäristöön. Ja seuraukset voivat olla sellaisia, tai seuraukset ovat sellaisia, että niitä ei ole vielä täysin tutkittu. On jo huomattu, että esimerkiksi hopea johtaa hedelmällisyyden laskuun tietyillä eläinlajeilla. Minun mielestäni nano hiukkaset, niitä pitäisi tutkia tarkemmin ei pelkästään ihmisten, vaan myös eläinten terveyden kannalta. Minä siis toivon ja vaadin säätelyä tai säännöstä. Tiedän, että tämä on herra Tajanin heiniä, mutta silti terveys liittyy tähän. Niin paljon haluaisin kysyä teiltä, onko nanoteknologian merkitsemisen tulossa mitään ohjelmaa. Sitten rehut. Olen kysynyt tätä asiaa jo useaan kertaan voitaisiinko eläinrehuja muuttaa siten, että hiilidioksidipäästöt vähenisivät? Ja vielä viimeinen kysymys. Olen kysynyt teiltä kuulemisissa jo ihan ensimmäisen kerran, kun tulitte tänne eläinkuljetuksista, ja nyt haluan palata tuohon. Silloin vastasitte kuulemisen aikana, että sen kyseisen vuoden loppuun mennessä odotitte säännöstöä. Silloin elettiin vuotta 2010. Seuraavaksi herra Sonik, olkaa hyvä. Dziękuję. Moja wypowiedź przeglądu... Niin, kiitos. Minä olen tutustunut tähän tupakkadirektiiviin. Ja tässä pitäisi vähentää tosiaan näitä aromeja esimerkiksi, tällaiset makutupakat esimerkiksi ovat ihan ihan houkuttelevalle. Ja sitten nämä kaikki tekijät vähentävät, ritsäävät tätä riippuvaisuutta, mutta joka tapauksessa halusin muistuttaa sellaisista seikoista, jotka ovat aivan ratkaisevia. Eli tällaiset tekniset kysymykset, joilla on merkitystä myöskin tupakan viljelyssä. Ja sitten nämä mentolituotteet Suomessa ja Puolassa on tällaisia ollut olemassa vuosia, Puolassa jopa sataa vuotta, eli tämä on aika perinteinen tuote. Nämä ovat omia tuotteita ja nämäkin saattavat olla tosiaan vielä varallisempia tupakkatuotteita. Uh, Mr. Commissioner. Sitten Christopher Fiona. question about the revision of the tobacco products directive. Ja minä haluaisin tupakkadirektiivi revisiosta kysyä. Me olemme käyneet artikla kahdeksasta keskustelua ja erityisesti nuuskan kieltämisestä Ruotsissa, joskin on kiistanalaista, onko se vähemmän haitallista kuin tupakka. Mitähän sa- ranskalaiset olisivat kiel- mieltä, jos kieltäisimme punaviinin, mutta ei vodkaa? No niin, se nyt olisi yksi vaihtoehto tietysti. Viime viikolla Ruotsin media raportoi, että komissio suunnittelee sellaisten makujen ja aineiden kieltämistä, joka on nuuskan tuottamista varten välttämätöntä. Ja tällä tavalla yritetään olla kieltämättä tuotetta, mutta kielletään jotkut niistä makuaineista, joita tarvitaan, jotta tuotte saataisiin tehtyä. No, yksi miljoona yhdeksästä miljoonasta ruotsalaista varmastikin käyttää tuotetta, ja tietysti sitä pitäisi lakata käyttämästä, mutta he eivät tykkää komission ajatuksesta pakottaa heitä lopettamaan. Ja vielä pahempaa olisi, että he joutuisivat rupeamaan polttamaan. Niin kaikkihan tietävät, että se saattaa tappaa, joten voisitteko selventää ja luvata, että sen sijaan, että käytäisiin keskustelua ruotsin nuuskan kieltämisestä takaoven kautta, niin keskusteltaisiin kaikkien tupakkatuotteiden kohtelusta tiukalla tavalla, mutta samalla tavalla. Tämä on tärkeää meille. No. Last speaker. Kiitoksia. Viimeinen puhuja, rouva Okoni, olkaa hyvä. Merci, monsieur. Kiitoksia puheenjohtaja, arvoisa komission jäsen. Kaikki ne teemat, jotka halusin nostaa esille, ovat jo tulleetkin esille. Halusin puhua tupakasta, halusin puhua Kiinasta tuoduista tuotteista ja halusin myös munivista kanoista puhua, koska kaikki nämä on jo mainittu, arvoisa puheenjohtaja koska kaikki minun teemani on jo käsitelty. Toivon, että lupaatte minulle, että ensi kerralla saan ensimmäisen kerran puheenvuoron voidakseni keskustella puheen eh, komission kanssa. Nyt jätän paikkani toiselle kollegalle. Kiitos. Wenn man sie zuerst sieht. Niin, kun näkee teidät siellä sitten, kun ensimmäisenä no, nostatte käden pystyyn, niin varmasti saatte puheenvuoron heti. No niin, nyt hyvä komissaari, voitte vastata näihin kysymyksiin. I, uh, I gladly come here to... Mielelläni tulen tänne selvittämään sitä, mitä teen ja vastaan kysymyksiin, mutta niin olen käytössä kyllä kaikenlaista palautettakin varten, jota voitte antaa tässä aina väliajoillakin. Eli ollaan yhteyksissä ja käydään vuoropuhelua. Olen kyllä hyvin avoin teidän ajatuksillenne ja kysymyksille. Ja, ja olen mukana, mukana myös vuoropuhelussa, koska se auttaa tätä koko ajatusprosessia ja se on hyvä tulevaisuuden poliitikkojen kannalta. Eli jatkuva palaute teiltä on juuri sitä, mitä minä haluan, että älkää jääkö odottelemaan, että pitää ensimmäisenä nostaa tällä käsi pystyyn, vaan olkaa yhteydessä suoraan minun. Sitten Arsen ja Pavel esittivät kommenttia ö, syövästä. Ja Arsen pysy, kysyi näistä sähkömagneettisista kentistä. No täytyy ensinnäkin sanoa, että tämäkin on asia, joka kuuluu jäsenvaltioiden toimivaltuuksiin. Eli miten äh, näitä riskejä hallinnoidaan ja miten niistä tiedotetaan, mutta huomioon kyllä teidän pyyntönne. Tällä hetkellä pyydämme juuri tiedekomiteaa arvioimaan uusiksi koko tätä sähkömagneettisten kenttien tiedettä ja riippuen siitä, että mitä tietoja sieltä saadaan. Ja sitten tietysti teemme tässä ehdotuksia kansalaisten edun parhaaksi eduksi ja mietitään sitten sitä, miten näitä riskejä voidaan vähentää ja lieventää. Jos kännyköistä tulee riskejä, niin sitten täytyy ryhtyä toimeen, koska kännyköitä on joka paikassa, niitä käytetään joka paikassa, ihan pikkulapsetkin niitä jo käyttävät. No, tämä tietysti vähän riippuu vanhempienkin valinnoista, mutta kyllä tämä olisi tosiaan tärkeää, että valistamme ihmisiä siitä, miten pitää käyttää kännyköitä, ihan niin kuin heitä valistetaan siitä, mitä muitakin välineitä käytetään. Sitten GMO-merkinnöistä. Täytyy sanoa, että pakollinen muunneltujen elintarvikkeiden mm, merkintä silloin, kun e, eläimiä on GMO-rehulla ruokittu, niin sille ei ole mitään tieteellistä pohjaa. Tieteen mukaan niin tämä rehu pilkkoontuu ja sitä ei voida sitten enää mitenkään erottaa enää tässä äh, eläinten aminohappoketjussa. Ja tosiaankin tällaiset eläimet, jotka on ruokittu kemorehulla tai tavallisen rehulla, niin hei, niitä ei voi mitenkään erottaa toisistaan sitten, kun analysoidaan näitä itse tuotteita. Ja siksi tämän suuntaista toimintaa ei ole kaavailtu. Arvioidaan sitä, että pitäisikö harmonisoida jotenkin tällaista GMO-merkintöjen eh, yhdenmukaistamista. Ja sitten dioksini eh, ruuissa, niin meillä on kaikkein tiukimmat säännöt koko maailmassa. Ja meillä on myös eh, valvontaohjelmat, joissa dioksiinit tunnistetaan. Ja silloin kun löytyy tällaisia dioksiinin saastuttamia tuotteita, niin tuotteet vedetään pois markkinoilta. Eli on siis testausvaatimus tuottajille, valmistajille dioksiinista. Ja esimerkiksi Saksassa näin kävi viime vuonna. Tunnistettiin dioksiini ja sitten tämä järjestelmä tosiaan toimii. Eli jäljitettävyyden avulla sitten jäljitettävyysjärjestelmä toimii ja sitten nämä tuotteet voitiin peruuttaa markkinoilta. Mutta dioksiinihan on kylläkin ympäristössä ja joskus tällaista säästymistä tapahtuu, mutta kyllä me jatkuvasti pyrimme valvomaan tätä asiaa kattavasti. Sitten nanotekniikoista. Tämä asia kuuluu minun salkkuuni. Ja kyllä me perehdymme nanotekniikoihin. No, tässäkin tosiaan niin juuri osumme naulan kantaan, koska uusi elintarvikelainsäädännössä pyrittiin juuri vähän selvittelemään sitä, että mitä nanotekniikat ovat. Ja tuo koko asia meni sitten hukkaan tuon lainsäädäntöesityksen myötä, joten sen takia minäkin olen tätä tosiaan koittanut lykkiä eteenpäin tuota direktiiviä mahdollisimman nopeasti mutta tuossa direktiivissä on niin hirveästi hyödyllisiä kuluttajien ja muiden kannalta niin hyödyllisiä elementtejä, että oli tosissaan ikävää, että asia on nyt jumissa ennen kuin saadaan yhteisymmärrys kaikesta muusta mahdollisesta auringon alla niin kuin klonauksesta. Mutta tämä on nyt teidän käsissänne. Ja sitten kuljetussääntely, niin me olemme sitoutuneet siihen, että saataisiin raportti siitä, miten näitä lakeja pannaan täytäntöön. Ja me olemme näin tehneet ja niin kuin sanoin aiemmin, niin meidän täytyy hakea oikea ratkaisua eläinten kuljetuksiin. Ja nimenomaan minä lähden liikkeelle, että miksi kuljetuksia tarvitaan. Ja eläinten rehut, nämä ovat tietenkin asioita, joihin pitää jossain vaiheessa puuttua. Sitten herra Solnik, tupakka ja tupakan aineet, kyllä me otamme hyöomion nämä leimaavat aromit, niin kuin vanilja, pinaa, kolada ja mitä kaikkia näitä nyt onkaan näitä makuja. Kyllä, me tehne, teemme eron näiden ainesosien ja sitten muiden aineiden väliä, joita tarvitaan tupakan valmistuksessa. Tiedämme, että jonkin tyyppiset savukkeet, niin niitä sitten parannellaan tällaisilla aineilla. Eli kyllä me teemme tämän eron tässä mielessä. Ja mentoli tietysti on myös asia, ihan niin, josta keskustellaan niin kuin muistakin ja sitten. Palaan tähän näihin laittomiin toimiin. Eli laittomiin toimiinkin osalta koitamme saada aikaiseksi jäljitettävyys ketjun, eli että pystymme väärännetyt savukkeetkin jäljittämään – ja tämä ei pelkästään koske sitä, että halutaan verot kantaa, vaan siitä, että emme halua, että tupakka on liian halpaa markkinoilla. Eli tässä on tämä saatavuus kysymyksessä. Herra Fjellner esitti tässä hyviä argumentteja. Ja todellisuushan on se, että tästä on olemassa oikeuden päätös. Tämä on todellisuutta mutta äh, nuuska poikkeus Ruotsissa on olemassa ja siihen ei pystytä puuttumaan etu- eikä takaovesta, mutta kun puhutte vaikkapa nuuskan suklaalla maustamisesta, niin sitten tosiaan koitamme tämän mahdollisuuden poistaa. Kiitos. You, Mr. Commissioner. Kiitoksia teille, herra komission jäsen näistä hyvin konkreettisista vastauksista ja siitä mahdollisuudesta, että saatoimme täällä vaihtaa ajatuksia. Tämä on ympäristö, kansanterveys ja elintarviketurvallisuusvaliokunta, Joulainen on tämän mietinnön viime täysistunnossa saaneet läpi me tarvitsemme hyvän ympäristön ja sitten me kaikki tarvitsemme myös hyvän terveyden. Nämä kaikki asiat liittyvät toisiinsa. Safety and all other things are coming. Tobacco. Ja elintarviketurvallisuus siitä ja tupakasta. Meillä tulee olemaan vielä kovat keskustelut. Joka tapauksessa kollegat, jotka puheenvuoroa pyysivät, näkevät, että menemme tiettyyn suuntaan, yhteen suuntaan, ja tämä politiikka, eh, ja tehän olette vastuussa terveys- ja kuluttajapolitiikoista, on sellaista politiikkaa, jolla voidaan osoittaa 500 miljoonalle Euroopan kansalaisille, että me parannamme terveysstandardeja, ympäristöstandardeja ja myös We have a...